Good morning, colleagues. We'll make a start. Huomenta, kollegat. Aloitetaan. Esityslistan hyväksyntämuutosten jälkeen. Ma- Libyassa maahanmuuttoon liittyvien toimien rahoittaminen on lykätty ja E-yksityisäänestys on lykätty seuraavaan kokoukseen 19.10.23 ja se on esittely on lykätty, jos ei ole mitään vastalauseita. Tämä linguistic profile, uh, uh, chairs linguistic e, Kroatia, Tanska, Geeli eivät ole tolkkauskieliä. Koordinaattoreiden suositusten puoltaminen Libek kokouskalenteri 2018 hyväksyntä. Tämä tehdään myöhemmässä kokouksessa ja tulee olemaan elektroninen äänestys kello 11. Joten äänestyskortit esille. Kohta kolme, 22. ja kolmas, kolmatta, kahdeksas, kuudetta ja kesäkuun kokoukseen pöytäkirjat on hyväksytty, jos ei ole vasta lauseita, Joten Siirrytäänpä kohtaan neljä. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi liveen herra Michael Flaherty, EOn perusoikeusviraston johtaja. Kuten tiedätte, virasto julkaisee vuosikertomuksen perusoikeuksista EU:ssa, joka on tärkeä valiokunnan työn lähde, erityisesti perusoikeuskertomuksensa puitteissa – esittelijä herra Frank Engel, joka on matkalla. We're going to do is listen first to Mr. Flaherty. Kuulemme ensin herra Flaherty ja sitten kuulemme kerran Adamota oikeusosaston lasten oikeuksien perusoikeuksien johtaja, joka esittelee perusoikeuskirjan soveltamista. Ja sitten annan puheenvuoron herra Engelille, kun hän saapuu, ja jäsenet, jotka haluavat puhua. Ensiksi meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Michael Flaherty, perusoikeusviraston johtaja. Tervetuloa Michael ja puheenvuoro on sinun. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, onpa mukava saada tilaisuus puhua teille tänään. Todella minulla on nyt tilaisuus esitellä teille vuoden 2017 vuosikertomuksemme. Eh, joka kattaa ne temaattiset alueet, joista virastomme vuonna 2016 on ollut vastuussa. Ja kaikki lausunnot eh, ovat, eh, ja tiivistelmät ovat muuten sitten kaikilla, kansa, kaikilla jäsenvaltioiden kielillä saatavilla. 2017 juhlimme nyt perusoikeusviraston 10-vuotispäivää, ja nyt onkin hyvä hetki tarkastella perusoikeuksien tilaa unionin jäsenvaltioissa tämän kymmenvuotiskauden aikana. Ja minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Näiden kymmenen vuoden aikana Euroopan unioni on saanut aikaan merkittäviä toimielinparannuksia, mitä tulee perusoikeuksien suojelemiseen ja tärkeää avainlainsäädäntöä on myös saatu aikaan. Eilen juhlistimme Equinetin kymmenvuotista taivalta ja tunnustamme myös sen roolin, joka perusoikeusvirastolla nykyään on. Kun ajatellaan rakenteita EU-tasolla, näemme, että LIBE-valiokunnan rooli on hyvin, hyvin merkittävä ja samoin nämä kolme perusoikeuspäätöslauselmaa, jotka vuosittain valmistelette, ovat tärkeitä työmme kulmakiviä. Myös kansalliset ihmisoikeusinstituutit ovat hyvin tärkeitä ja näiden kymmenen vuoden mittaan näitä on perustettu lukuisia uusia. YK antaa A-statuksen nykyään jo 17 jäsenvaltioiden viranomaiselle aiempien kymmenen sijaan. Kuitenkin tärkeä työ perusoikeusviraston toiminnassa on tunnistaa tiedon liikkumiseen liittyvät haasteet, tiedonvaihdon haasteet. Jos puhutaan ensin maahanmuutosta ja erityisesti maahanmuuttajalasten tilanteesta, tästähän olen teille puhunut aiemminkin. Maahanmuuttaja lasten määrä on äärimmäisen korkea. 360 000 ihmistä vuonna 2016 ylitti Välimeren, heistä 25 prosenttia oli lapsia. Monet heistä matkustivat yksin ja heidän ihmisoikeuksiaan täytyy todella suojella ponnisteluista ja edistyksestä huolimatta. Lasten suojeluongelmia on, esimerkiksi näiden lasten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä ei ole aina onnistunut. Monet Eurooppaan saapuvat ovat jo entuudestaan joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Samoin lapsia on pidätetty ja monissa tapauksissa vastaanotto olosuhteet eivät ole hyväksyttävät. Miten ihmisoikeus- ja perusoikeusvirasto sitten vastaa? Me raportoimme kuukausittain maahanmuuttokriisin Ja näyttää nyt siltä, että esimerkiksi kun ajatellaan syyskuun raporttiamme 14 jäsenvaltiossa raportoimme vastaanotto-olosuhteista ja havaitsimme merkittäviä puutteita. Vastaamme myös siihen, että 2016 vuonna juuri lasten tilanteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota järjestelykeskuksissa, vastaanottokeskuksissa Dublinin säännösten mukaisesti. Kun Eurodac-järjestelmää uusittiin ja Etiassa järjestelmää uusittiin, niin edistystä kyllä on saatu aikaan Voisin ehkä vastata myös siihen, että me olemme järjestelykeskuksissa Kreikassa ja Italiassa toimineet aktiivisesti ja samoin ulkorajoilla aina kun mahdollista. Toinen tärkeä aihe, nimittäin maahanmuuttajien ja lasten syrjintä. 2016-2017 on ollut virastollemme tärkeä aikakausi, koska Tänä aikana olemme toteuttaneet syrjimättömyystutkimuksen, kattavan tutkimuksen. Ensimmäinen laatuaan toteutettiin kahdeksan vuotta sitten ja tämä jälkimmäinen tosiaan nyt ihan tuoreeltaan romaniväestön tilanteeseen liittyy hyvin valitettavia tietoja. Meillähän on Euroopan parlamentin kommentit äh, siitä, äh, miten romanivastaisuuteen tulisi puuttua. Ja ihan viime viikolla äh, julkaisimme tietoja muslimimaahanmuuttajien tilanteesta Euroopassa ja tähän liittyy hyviä ja huonoja uutisia. Muslimimaahanmuuttajista, joita on haastateltu, hyvin suuri osa, 76 ähm, prosenttia, toteaa olevansa hyvin kiintynyt siihen äh, maahan, jossa nykyään asuu. Mutta kielteinen puoli on sitten se, että syrjintä ja äh, vainoaminen ovat suuri ongelma. 27 prosenttia haastatelluista kertoi, että äh, heihin on kohdistunut häirintää viimeisen vuoden aikana. Kun ajatellaan naisten kokemuksia, niin naisten kokemukset syrjinnän ja Ähm, vainoamisen suhteen ovat vakavampia kuin miesten. Äh, kun puhutaan valituksista, joita sitten viranomaisille tehdään, niin vain hyvin, hyvin harva tapaus mm, tulee viranomaisten tietoon 12 prosent, tästä 12 prosentista vain 4 prosenttia on saattanut äh, kiusaamista ja häirintätapauksensa tapauksensa tasa-arvoviranomaisen tietoon. Ja me saimme todella hyvin tärkeitä tietoja, taustatietoja näiden tutkimustenne kautta teille politiikan tekijöille ja kaikki löydöksemme näiden nyt jo ilmoitettujen lisäksi toimitetaan teille 6. joulukuuta. Sitten turvallisuus ja ihmisoikeudet, hyvät naiset ja herrat, niin kuin olen tässä valiokunnassa aiemminkin todennut, me uskomme vahvaan kansan, kansalliseen turvallisuuteen, mutta sen on oltava myös yhteen sopiva perusoikeuksien kanssa laillisuus, tarpeellisuus, suhteellisuus ja syrjimättömyys ovat perusperiaatteita. Ja tämä on viraston toiminnan tärkein puitteisto. E, ja mitä tulee etiasiin lailliseen puitteistoon siitä, niin kertomuksessa, jonka saatte lähiviikkoina, kerromme teille mm, tiedusteluviranomaisten toiminnasta, samoin laajamittaisten rajavalvontatiedostojen mm, yhteensopivuudesta ja sitten radikalisoitumisesta ja sen torjumisesta. Hyvät naiset ja herrat, pidämme erittäin tervetulleena Euroopan parlamentin terrorismin torjunta-alivaliokunnan perustamista ja tarjoamme sille kaiken tukemme. Mitä tulee eh, perusoikeuskirjaan, siihenkin liittyy hyviä ja huonoja uutisia. Tietoisuuden eh, lisääntyminen on eh, hyvin vaikuttavalla tavalla EU-toimielimissä kasvanut ja samoin tuomioistuimessa. Mutta mitä tulee sitten kansalliseen tasoon, tilanne ei olekaan ollenkaan yhtä hyvä. Valitettavan harva kansallisella tasolla tuntee perusoikeuskirjan ja sen määräykset ja Äh, kun nyt puhutaan sitten äh, viittauksista perusoikeuskirjaan kansallisella tasolla, niin äh, tilanne on hyvin, hyvin ongelmallinen ja kansallisella tasolla tietoisuuden lisääminen on hyvin tärkeää ja ensi vuonna tulemmekin kampanjoimaan tästä. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kyllä minä olen suhteellisen optimistinen kuitenkin. Suurista valtavista ongelmista huolimatta, kyllä me pystymme suojelemaan eh, ihmisoikeusjärjestelmäämme. Meidän täytyy vain kunnioittaa tiettyjä perusperiaatteita. Ensinnäkin meidän täytyy pitää kiinni laista. Eh, laki on laki, lakia ei saa rikkoa, jos lakia rikkoo, ja tästä tulee rangaista. Lisäksi Äh, lain äh, rinnalla, niin äh, kun kuljemme rinta rinnan, niin että osoitamme, miten ihmisoikeus lähestymistapa on parempi lähestymistapa. Meidän on todella ikään kuin, ikään kuin kaupiteltava sitä osoitettava, miten erinomainen se on. Ja sitten me emme saa unohtaa haavoittaa haavoittuvimpia ryhmiä yhteiskunnissamme. Meidän täytyy vakuuttaa suuri yleisö siitä, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet koskevat myös heitä. Viidenneksi on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionissa suojelemme kansalaisyhteiskuntaamme. Olemme huolestuneita siitä, että kansalaisyhteiskunnan elintila on kavenemassa, kapenemassa ja me itse asiassa tulemme joulukuisessa kertomuksessamme tähänkin puuttumaan. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kyllä perusoikeusvirastoa voisitte käyttää vieläkin paremmin hyödyksenne. Te eh, perustitte tämän riippumattoman viraston eh, antamaan teille tukea ja se on todella täysin itsenäinen ja riippumaton ja me, me, me todella haluamme palvella teitä. Me olemme olemassa palvellaksemme teitä ja haluamme mielellämme käydä kanssanne vuoropuhelua siitä, miten nämä toimivaltaamme voidaan entisestään vahvistaa. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Ennen keskustelua kysymyksiä. Kuuntelemme ensin Rova Adamuuta tästä 2016 raportista, joka teillä myös on joka koskee perusoikeuskirjan soveltamista. Kuunnellaan se ja sitten ottaa kysymykset. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin onnitella Michael O'Flahertyä. On todella mukava kuulla hänen esityksensä. Ja kyllä, komissio pyrkii täysin ottamaan huomioon perusoikeusviraston työn ja erityisesti mieleen tulevat juuri nämä välineet, jolla voidaan todella tietoja vaihtaa ja joilla pyritään rasismin ja syrjinnän vastaista toimintaa kehittämään. Ja tietysti myöskin tarkoituksena on myöskin pyrkiä parhaiten koordinoimaan toimia muiden virastojen kanssa, jotta pääsemme todella tekemään tehokasta työtä. Täällä esittelen nyt teille tänään kuudetta komission kertomusta siitä, kuinka perusoikeuskirjaa on pantu täytäntöön. Tämä on osa tämän perusoikeuskirjan soveltamisen täytäntöönpanoa Lissabonin sopimuksen puitteissa. Ja tässä on todella selvityksiä siitä, kuinka tätä perusoikeuskirjaa on pyritty panemaan täytäntöön, kuinka kansallisella tasolla se on vaikuttanut oikeuskäytäntöön ja myöskin siinä esitellään haasteita. Ja tässä kertomuksessa todellakin aivan aluksi muistutetaan, että 2016 ei mennyt ihan entiseen malliin, vaan meillä oli paljon haasteita viime vuoden ja viime vuosien aikana ylipäänsä, jotka asettivat todella koetteelle nämä perusoikeudet ja populismia myöskin on ollut entistä enemmän tiettyä eristyneisyyden kaipuuta Euroopan unionissa ja olemme myöskin pyrkineet ottamaan huomioon kaikenlaisia turvallisuuteen ja talouteen liittyviä haasteita Pari viikkoa sitten Juncker kertoi näkemyksensä tuossa unionin tilaa käsittelevässä puheessa. Mitään syytä ei ole tyytyväisyyteen, se on totta, mutta meillä on kuitenkin tässä mahdollisuuden ikkuna auki ja meidän täytyy todella tahtoa tähän hetkeen, jotta pääsemme hyviin tuloksiin. Tässä kertomuksessa meillä on kolme keskeistä viestiä, ja itse asiassa ne ovat aika samanlaisia kuin mistä juuri tässä kuultiin. EU ensinnäkin on arvounioni. Tämä ei ole mikään markkina-alue pelkästään, vaan todella arvot ovat unionimme perusta. Ja tämä on hyvin tärkeästi tullut esille myöskin Junckerin puheessa, mutta myöskin tässä kertomuksessa. Ja jälleen kerran viittaan siihen, mitä Flaherty sanoi kysymys ei ole moraalisesta velvoitteesta ja siitä, että tämä on mukavaa, vaan tämä on todella lainsäädännöllisesti velvoittavaa tekstiä tämä perusoikeuskirja ja se koskee meitä kaikkia toimielimiä, tietysti komissio etupäässä tulee kysymykseen, samoin myöskin jäsenvaltiot. Komissio tietysti on myöskin perussopimusten vartija, se on sen keskeinen rooli, mutta tämä rooli jaetaan muiden toimielinten kanssa, jos ajatellaan vaikkapa oikeusvaltiota ja tässä kertomuksessa todella viitataankin myös jatkuvaan vuoropuheluun oikeusvaltion puitteistosta esimerkiksi Puolan kanssa. Toinen seikka, joka tulee esille kertomuksessa, on se, että on hyvin tärkeää tarkastella asioita riippumattomasti ulkopuolelta. Ja tässä todella täsmennämme Euroopan tuomioistuimen, Euroopan unionin tuomioistuimen roolia, kun tätä peruskirjaa laitetaan täytäntöön. Tässä edetään ja juuri siitä syystä, että tuomioistuin auttaa meitä tekemään tämän työn vielä paremmin. Yleisemmin sitten myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuus on aivan ennakkoedellytys, jotta demokratia olisi tervettä ja perustuisi oikeusvaltiolle. Sitten ihmisoikeuksien puolustajat, kansalaisyhteiskuntakomissio on pyrkinyt tukemaan heitä. Eilen vietettiin Equinetin kymmenettä vuosipäivää, mutta kun ajatellaan viimevuotista kertomusta, niin sen pohjalta olemme pyrkineet myöskin tukeamme ihmisoikeuksien puolustajille vahvistamaan ja myöskin luomaan tällaista eurooppalaista kansallisten toimijoiden verkostoa. Ja uskomme, että vielä enemmänkin voidaan tehdä. Odotamme siis kovasti, että saamme viraston kertomuksen tästä kansalaisyhteiskuntaa koskevasta me tarvitsemme todella todisteisiin pohjaavaa tietoa kansain, kansalaisjärjestöistä jäsenvaltioissa, jotta todella voimme vielä ryhtyä lisätoimiin. Ja tiedän, että tämä on hyvin keskeinen kysymys myöskin viime vuotisessa Feltin raportissa. Kun ajatellaan perusoikeuksien pohjaavaa tervettä demokratiaa, niin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ovat päättäväisiä, kun ihmisoikeuksia puolustetaan ja otetaan huomioon. Ja komissio tukee myöskin jäsenvaltioita rahoituksella, koulutuksella, välineillä, jotta jäsenvaltiot todella voisivat sulauttaa perusoikeuskirjan omiin EU-lainsäädäntötoimipäiviin toimiinsa. Viime vuonna esimerkiksi laitettiin liikkeelle tällainen väline, nettiväline, joka pyrkii siihen, että kansalaiset voisivat selkeämmin saada selkoa siitä, mitä oikeuksia heillä, mutta että mitkä viranomaiset ovat niitä, joiden puoleen voidaan kääntyä, jos näitä oikeuksia rikotaan. Ja olemme myöskin pyytäneet ja tukeneet tällaista uutta välinettä, jota kutsutaan EFFISiksi, Kysymys on oikeastaan tällaisesta selkeästä näkymästä, jossa jäsenvaltioitaan ja teemoittain kaikki nämä asiat tulevat esille, joten tämä on helpompi hahmottaa ja nähdä tarkka tilanne jäsenvaltioissa myöskin. Ja tämä mielestäni liittyy juuri myöskin tuohon Inteltin mietinnön seurantaan vuodelta ja on todella hienoa, että tällä tavalla toimielinten toimia tuetaan. Ja sitten vielä viimeinen viesti tässä liittyy siihen, että todella pyrimme valtavirtaistamaan näitä toimia ja jokaisen EU-ssa tulisi voida hyötyä näistä toimista. Ja mitä edellisen puhujaan tulee, niin todella valitettavasti ihmisoikeudet eivät ole enää itsestäänselviä, kun puhutaan perusoikeuksista ihmiset monasti eivät ymmärrä kuitenkin, mikä on aivan ilmeistä, ja sosiaaliset oikeudet, naisten oikeudet, sukupuolten välin tasa-arvo, tietokysymykset, kaikki nämä oikeudet koskevat aivan meitä kaikkia, ja meidän pitäisi voida paremmin välittää niiden merkitys kaikille. Olen tästä samaa mieltä. Sitten on jotakin haastavia osa-alueita. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää kaikki kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin. Kuten tässä tulikin jo esille jotakin esimerkkejä ennen niin kuin päätän puheeni siitä, mitä tässä kertomuksessa myöskin viime vuodelta todetaan. Euroopan sosiaalioikeuksien pilari tietysti mainitaan siinä ja siihen sisältyy tiettyjä periaatteita, jotka eivät korvaa tietenkään tätä perusoikeuskirjaa, vaan pyrkivät vain viemään sitä eteenpäin. Vaikkapa lasten köylyys, romaanilapset, kuten tässä mainittiin, tämä antaa meille mahdollisuuden myös katsoa vielä tarkemmin näitä kysymyksiä, joissa itse asiassa olemme antaneet viidelle jäsenmaalle jo aivan hyvin kohdennettuja suosituksia, erityisesti romakansan romanilasten osalta, mutta vielä ei ole päästy tuloksiin. Mutta ehkä vielä rasismin vastaisista toimista viime vuonna, vuonna perustettiin tätä varten korkean tason ryhmä suvaitsevuuden lisäämiseksi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kokemus, kun kootaan yhteen jäsenvaltioita, kansalaisjärjestöjä ja muita kansainvälisiä järjestöjä, Euroopan neuvostoa ja meidän virastojamme, jotta todella tehdään tällaista operatiivista työtä, annamme ohjausta, koulutusta poliisille, minkä takia romaanit eivät mene poliisin puheelle, koska he eivät luota poliisiin eivät usko, että heitä, heitä kuunnellaan myöskin uhrien neuvontaa, myöskin tätä täytyy tehdä aivan operatiivisella tasolla. Paljon työtä siis tehdään viime vuonna myöskin IT-yritysten kanssa. Tehtiin siis yhteistyötä. Tarkoituksena on taata, että myöskin laiton vihapuhe netissä todella on laitonta ja että se on osa todella oikeuskäytäntöä Viimeisenä kohtana, ehkä sokerina pohjalla, voin vielä todeta, että viime vuonna myöskin otimme esille median moniarvoisuuden esimerkiksi, ja meillähän on mediapalveludirektiivi, joka aivan selkeästi liittyy tähän. Olemme keskustelleet lainsäätäjien kesken tästä. Olemme todella toiveikkaita odotamme edistystä, koska tässä on säännös, joka esimerkiksi tuo audiovisuaalisille sääntelijöille tiettyä itsenäisyyttä ja myöskin takaa sen, että lehdistöä ei painosteta. Ja tietysti tarkastelemme myöskin algoritmeja ja niiden vaikutuksia. Tiedän, että Euroopan parlamentissa myöskin on tietty projekti tältä osin. Tämä on todella valtava ja tarjoaa paljon potentiaalia perusoikeuksien toteuttamisen osalta, kun ajatellaan syrjintää, vaikkapa suojelua, mm, ilmaisuvapaasta ja näin poispäin. Ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Some questions first. Otetaan kysymyksiä ensin Michael Flahertylle ja Adamolle. Herra Engels esitteli ei ole paikalla. Otetaan ihmiset siinä järjestyksessä, kun he pyysivät puheenvuoroa. Ensin käytännön kysymys Flahertille. Otitte jotain, joka on ennenkin tullut esille. Parlamentin jäsenten mahdollisuus käyttää perusoikeusvirastoa. Siitä on ennenkin puhuttu. Onko teillä esimerkkejä, milloin jäsen voi näin tehdä? On helpompi sanoa näin kuin tehdä näin. Säännöt ovat aika tie, tiukat, mitä dataa keräätte, mitä julkaisette. Milloin jäsenet voivat hyödyntää virastoa työssään? Mitä tuo pyyntö käytännössä merkitsee? Engel sitten ja sitten Jure Minulle Ja on kysymys, jos toinenkin. Ajatellen viime vuotta. Ajat... Kysymykseni on seuraava. Oletteko viitanneet Ranskan tapahtumiin? Ranskassa on hyvätty laki, joka vaikeuttaa abortin saantia. E, puhu, puhu, a, a, en puhu niinkään artiklasta 12, joka koskee oikeata elämää, vaan artikla 11, jossa vaaditaan sot, vankeustuomiota – asioiden vaikuttamista, joka tarkoittaa, että se sanominen, että abortti rikkoo oikeutta elämään, jotta olisi rangaistavaa. Artiklan 2 oikeus elämään ja Hollanti on seuraava kysymys. En puhunut eutanasiasta armomurhista, vaikka vastusta niitä ja oikeus elämään on perustavaa. Se pidetään pienempänä prioriteettina kuin taloudellisia oikeuksia. Hollannissa oli juttu, jossa he, henkilö, joka oli tiedoton, hänellä tehtiin eutanasia. Ja äh, tällaiset ylilyönnit, se on aina liiallista menee liian pitkälle, mutta silläkin on räikeämpi tapauksia. Ja sitten lapsia koskeva kysymys. Romanissa tulee olemaan kansanäänestys, joka koskee vanhempien oikeuksia. Parlamentti haluaa estää sen tapahtumista. Tämä kaikki koskee homoseksuaalisuutta. Noiden lasten vanhemmat taistelivat kommunismia vastaan ja nyt he haluavat tietoja asenteita lapsiinsa. Karany najsurowiej e, i że... Täällä puhutaan aina, että kolmansien maiden kansalaisten ihmisarvoa loukataan. Niistä tapauksista pitäisi puhua. Mutta sitä ei pidä, sen ei pidä rajoittaa oikeutta tietoon. Perusoikeuskirjan artikla 11 lausuu, että, että vapaus, sitä täytyy kunnioittaa, mutta poliisi joskus syrjillä. have a point of order, Mrs. Guillaume. Okay, a point of order. Is that a point of order? Teillä on työjärjestyspuheenvuoro, Guillaume. Kiitos, olen vähän pahoillani tästä, mutta tässä mielestäni on nyt äh, herra Jurekin äh, ilmaisussa pieniä ongelmia. Hän käyttää tällaisia mukaan ranskalaisia esimerkkejä ja yleistää sitten, ainakin näin minä tämän ymmärsin, että Ranskassa ilmaisuvapausta suitsittaisiin tällä hetkellä, kun olemme elämän puolesta toimivia ja olen jo kirjallisesti herra Jurekille selittänyt, että näin ei ole. Ranskassa ilmaisvapautta noudatetaan ja kunnioitetaan ja nyt uudessa laissa todellakin uutta on se, että ne, jotka käyttävät internetissä Ranskan viranomaisten roolia äh, tiettyjen tarkoitusperien ajamiseksi, niin se on rangaistavaa. Siis ne, jotka huijaavat tiedoissa internetissä, ovat todella lain mukaan tuomittavia. Ja tämä on täysin eri asia kuin mistä herra Jurek, mistä Jero Jurek puhui. Ja jos on tarpeen, niin voin tämän hänelle selvittää vielä tarkalleen juurta jaksain. Kiitos. Ja hei herra Hengel, huomenta ja istuutakaa. Nyt on aika saa, saapua Kiitos selkeytyksestä ja oletteko valmis? Että ehkä vielä Barbara Spinelli. Grazie Presidente. Io ringrazio molto. Kiitos puheenjohtaja. Haluan äh, todella kiittää tohtori of ja hänen tekemästään työstä, työstä, jota hän on tehnyt jo hyvin pitkään. Ja mitä tulee tähän äh, viraston äh, toimivallan vahvistamiseen olen ihan samaa mieltä. Muutama kysymys ensinnäkin pakolaisiin liittyen. Tässä kyse on asiasta, josta keskustelua tulisi ehkä käydä hiukan enemmän. Ja tässä kun asetetaan kiintiöitä eri maille, Saksa on tästä nyt yksi esimerkki ja minun mielestäni tämä on täysin, täysin ristiriidassa sen kanssa, että jokainen turvapaikkahakemus täytyy käsitellä itsenäisesti ja riippumattomasti ja samoin perheiden yhdistämiselle asetetaan nyt yhä suurempia esteitä. Tämän varmasti voimme nähdä myös kertomuksesta. En oikein tiedä, miten tästä pääsisi yli taikka ympäri. Varmasti kyse on myös tiedon puutteesta. Sitten nämä terrorismin torjuntatoimet. Minä kyllä suhtaudun tilanteeseen varsin pessimistisesti. Erityisesti kun katsoo näitä hätätilalakeja, joita on otettu voimaan ja sen, mitenkä ne menevät tavallisen lain yläpuolelle eh, niin, että eh, normaali lain käyttö keskeytyy. Näin tapahtuu nyt aivan eh, ilmeisesti muun muassa Ranskassa presidentti Macronin johdolla. Toinen kysymys, jonka halusin esittää, mm, järjestelykeskukset te eh, O'Flaherty että, että perusoikeusvirasto on, toimii aktiivisesti paitsi Italian ja Kreikan järjestelykeskuksissa, myös naapurialueilla, rajojen ulkopuolella. Ja haluaisin todella kuulla, mitä löydöksiä teillä on vaikkapa Libyasta ja Tunisiasta, ylipäätään Euroopan unionin rajojen ulkopuolelta. Viimeinen kysymykseni ja tämän esittäisin komission edustajalle. Haluan kiittää teitä huomioistanne, mutta tässä on kyllä avainkysymys, joka tulee esittää. Eli mitä tämä tarkoittaa, kun puhutte eh, ex post interventioista ihmisoikeuksien eh, suhteen? Siis meillä on politiikkaa, joka on johtanut suoranaisesti ihmisoikeuksien rikkomiseen. Ja sitten kun on toimielimiä, jotka ovat vastuussa tämän politiikan toimeenpanosta, niin tässä on aivan ilmeisiä rikkomuksia. Eikö komission pitäisi seurata sopimusten toteutumista? Okay, thank you. Kiitos. Tämä on laaja aihe. Tiedätte, puhutte vähän pitempään, mutta pitäytykää kahteen minuuttiin. Livia Jurka. Huomenta ja kiitos kattavasta työstä. Paljon tehty, kehosin teitä monella alueella, mutta pitäydyn romani-asiaan. Kiitän työstänne tehtävän paljon. Ja puheenjohtaja esitti jo kysymyksen, miten voisimme työskennellä läheisemmin eh, perusoikeusviraston kanssa. Haluaisin tukea ne valiokuntanne me työssä, joka koskee romanien eritettyä segregoitua koulutusta. Olemme työskennelleet yhdessä mutta me tarvitsemme B-suunnitelman niillä alueilla, jolloin asuminen on yhä segregoitua. Tätä ei ole estetty. Meidän pitäisi asettaa kymmenen vuoden aikaraja jollekin maille, kymmenen vuoden takaraja, niin että he purkaisivat ää, tämän eristämisen. Ja kiitos tiimienne siitä, että nämä asiat otetaan vihdoinkin vakavasti. Toinen kysymys, joka on meille romaneille tärkeä, on Equinet-ohjelma. Kymmenen vuotta sitten direktiivi antoi meille niin paljon voimaa mustalaisvastaisuuden antiromani-asenteen vastustamiseksi. Voisimmeko me käyttää tätä perusoikeustyökaluanne niin, että ihmiset – saisivat tietää tilanteesta. Voisitte kuulla korkeatasoryhmää niin, että voisimme sanoa sanamme myös keräyksessä, joka koskee romanien syrjimistä ja eristämistä koulutuksessa. Teidän raportissanne on nämä pääkohdat, mutta ennen kuin ne on toteutettu, 2020 ja 2030 strategia ei tuota mitään tuloksia. Olisi hienoa saada anonyymiä dataa disaggregoituna, että teiltä saisi vähän tulta sen. Mikä on Romanin strategian oikeusperusta? Saammeko oikeusperustan? Saammeko sanktioita? Tämä on isoin este tulosten aikaan saamiseksi. Me olemme jo puolen matkassa. Perusoikeusviraston pitäisi näyttää, mitkä alueet ovat heikkoja, mitä pitäisi vahvistaa. Haluaisimme teiltä tietoa mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut. Kehitysvauhtia ei ole ihan sellaista, mitä romaanit odottivat ja suurin osa enemmistöstä. Maahanmuutto mutta tilannetta perusoikeusvirastossa on maahanmuutto- ja romaaniyksikkö, joka osoittaa, että yhteys on. Meidän pitäisi pyrkiä toisaalta eriyttämään asioita mutta maahanmuuton ja romanin tapauksessa työskentelemme yhteisten asioiden kanssa, kuten koulutus, integroitu koulutus. Kun tässä edetään hidasta tuossa filmissä, me haluaisimme dataa. Minkälaisia vaikutuksia tällä romaniyhteisöllä? Olen antropologi, olen tehnyt tutkimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana tiedonsaannissa on paljon eroja ja romanit ovat turhautuneita tietäen puolitoista miljardia on käytetty heidän hyväkseen. Haluaisin, että komissio tarkastelisi tällaista sovellusta, jossa nämä peru... Vasemmalla tämä tällainen integraatioväline köyhimmillä alueilla kerätä dataa. Esittelemme tämän järjestelmän teille ja haluaisimme vähän kantoja teiltä. Um, Sophie Intveld. Sophie Intveld. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää herra O'Flaherty ja herra Damoa esityksistä, mutta myöskin kovasta työstä ja henkilökohtaisesta sitoutumisesta äh, arvounioniin, koska todella teette hyvää työtä. Totean myös, että että jo tämä kokous osoittaa, että perusoikeuksiin ei suhtauduta oikealla tavalla. Käsittelemme niitä ikään kuin teknoraattisena tai hallinnollisena asiana. Itse asiassa ähm, tämän pitäisi itse asiassa olla äh, poliittista johtajuutta. Silti kuitenkin toimimme aina tällä samalla tavalla – ja uskon, että tässä teemme virheen. Aivan oikein rouva Adamus sanoi, että komissio on perussopimusten vartija ja kyllä teette kovasti työtä, mutta poliittisella tasolla Euroopan komissio ei toimi ollenkaan tällä tavalla. He pyrkivät vain aina livahtamaan kuin koira veräjästä, äh, kun pyydetään, että kollegio toteuttaisi perusoikeuksia. Onpa kysymys sitten sukupuolivähemmistöjen oikeuksista tai jostakin muusta. Tiedämme tämän myöskin Puolan ja Unkarin kohtelusta. He aina tässä jänistävät. Ja ongelmana tässä on myös se, että vaikkakin nämä eurooppamieliset voimat eri puolilta näkevät EUn edelleen teknokraattisena korporaationa. Ja hassua on se, että EUta vastustavat, tasa-arvoa vastustavat äh, homofobiset, mukalaisvastaiset, seksistiset voimat ovat jo pitkään nähneet EUn selkeänä äh, tahona, joka edistää heidän näkemystään. Siis heillä todella on voimakas edustus ja paljon rahoitusta myöskin juuri tässä talossa. Tämä on ihan hullua me todella tuemme sellaisia ryhmiä, jotka ovat valinneet aivan toisin. Ja sitten yritetään kaiken maailman päätöslauselmilla ja jollain muilla sitten tätä paikkailla, joten en pidä tätä kovin viisaana ollenkaan. Mielestäni meidän pitäisi olla paljon tai vähemmän pelokkaita ja todella puolustaa perusoikeuksia, koska paljon tästä puhutaan. Ja tämä on vähän, jos katsotaan vaikka globaalia tasoa, Kiina ja Saudi-Arabia puhuvat ihmisoikeuksista. No, tämähän koko tämän termin tyhjentämistä sen sisällöstä, terminologiasta viisi, mutta meidän on tehtävä tästä totuutta ja todellisuutta ja tiedän, että olette hyvin sitoutuneita tähän, mutta toivon, että myös parlamentti nousee puolustamaan perusoikeuksia todellisuudessa ja takaa sen, että kysymys ei ole pelkästään paperista, vaan että todellisesta todellisuudesta. Meillä on paljon myötätuntoa tuota lähestymistapaa kohtaan. Ja selittää sen, että meillä on komissio ja perusoikeusvirasto edustaa täällä ja sitten jäsenet puhuvat hyvin syvällisistä peruskysymyksistä raportin yhteydessä. Jotkut ovat suurimpia kysymyksiä meidän täytyy käsitellä. Ja kaikki narjimmissa aiheissa, kuten pakolaiskriisi, kysymys. Kaikki tiivistettynä yhteen keskusteluun. Me saamme vastauksen johtajilta. Tämä on outo tapa edetä. Mutta meillä on virasto, joka pyrkii tekemään parhaansa. Ja meillä on tavallaan pakko edetä näin. Mutta meidän täytyy meppänä ymmärtää, mitä me pyrimme tekemään. Säilyttää hyvät suhteet virastoon. se selittää kuitenkin, miksi ihmiset puhuvat neljä minuuttia per puhuja. Ymmärrän sen, mutta vähän kurja. Vähän kurja. Puhun kaksi minuuttia ja selittää sen, sen äh, Frank. Kinichi. Grazie Presidente, cercherò io di rispettare i due minuti, cercherò io di essere eh, molto sintetica. Intanto voglio... Yritän puhua todella lyhyesti. Haluan kiittää herra O'Flahertyä ja rova Adamua näistä hyvin mielenkiintoisista kertomuksista, joissa tulee esille aiheita, jotka ovat todella meille hyvin tärkeitä ja joita seuraamme hyvin kiinteästi. Komission tiedonannossa panin merkille, että siinä mainittiin direktiivi myöskin terrorismin vastaisesta toiminnasta. Ja tavoitteena on integroida paremmin perusoikeudet näihin yleisluontoisiin normeihin. On totta, että äh, on otettava äh, selkeä äh, sitoumus tätä asiaa kohtaan ja on toimittava. Ja toivon mukaan Rova Adamo voi vielä tätä asiaa selventää. Kuulisin tästä mielelläni niin lisää. Mitä tulee sitten herra O'Flahertyin, erityisesti alaikäiset minua tässä yhdessä kiinnostavat, erityisesti ilman huoltaja tulevat ulkomaalta tulevat alaikäiset. Varmasti tunnette Italian lainsäädännön, jossa on aika paljon otettu tätä asiaa huomioon onko huoltaja läsnä vai miten hän huoltaa alaikäistä sanoitte, että näille alaikäisille, jotka ovat kärsineet väkivallasta, ei anneta riittävästi tukea. No, Italiassa olemme ottaneet tämän jollain lailla jo huomioon, joten haluaisin kuulla eh, hiukan näkemyksiänne tähän ja toivoisin, että tämä otettaisiin vähän laajemmin huomioon myöskin, kun puhutaan minun maani normatiivisista käytännöistä tältä osin. Minuutti. Sanosta. Ja luulen, että puhuin tässä vain kahden minuutin ajan puheenjohtaja. On, on. Katrin, en kommentoinut sinua. Sanoin, että monet välttämättä puhuvat vaikeista kysymyksistä, mikä on vaikeita. Kiitos. Metsällä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia johtaja siitä, että tulitte vieraaksemme tänään. Kiitos erinomaista työstä, jota virastonne tekee näinä kasvavien turvallisuusuhkien aikoina. Nyt on äh, tärkeämpää kuin ehkä koskaan, että meillä on perusoikeusvirasto, joka myös on äänekäs ehkäpä teidän äänen ei aina ole se kaikkein suosituin ääni salissa tai se, joka saa eniten hurrahuutoja, mutta teidän on korotettava äänenne aina uudestaan ja uudestaan. Perusoikeudet äh, ovat niitä oikeuksia, joita me kaikki täällä arvostamme ja suojelemme. Tämä osoittaa, että EU on muutakin kuin vain talousliitto. Niin, kun ajatellaan äh, vaikkapa muukalaisvihaa, rasismia, populismia, meidän on vastustettava näitä päätään nostavia äh, vaikeuksia ja on hienoa, että te toimitte tässä eturintamassa ja kun on sitten ihmisiä, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, heidät on voitava palauttaa heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan samalla kunnioittaen. Olemme kuulleet tästä asiasta teidän hyvin ajankohtaiset asialliset kommenttinne ja toivon, että pidätte tästä kiinni jatkossakin. Samoin sitten vihapuhe internetissä. Äh, kuinka merkittävä asia se on ja onko tietoisuutta ja mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, nyt tarkoitan niin hallitustasoa, äh, lainvalvontaa kuin kansalaisyhteiskuntaakin, miten me voimme eri toimijoiden kanssa, myös yksityisen sektorin kanssa yhdessä torjua vihapuhetta netissä. Sitten vielä meidän mielestämme ei ole mitään ristiriitaa siinä, että lainvalvonta ja perusoikeuksien suojeleminen kulkevat käsi kädessä. Ja ne kuuluvat yhteen, eikä meitä tarvitse todellakaan vakuuttaa siitä, että tarvitaan vahvaa perusoikeusvirastoa, jolla on voimavarat työnsä hoitamiseen. Kiitos. Kiitos. Ja tämä perusoikeusesittelijä Frank Engel loppupuhujana. Ki- Puhun lyhyesti. Anteeksi, en päässyt ihan alkuun. Palasin Afrikasta missiltä yöllä. Ja tämä ei ollut kunnolla minun omassa kalenterissa synkronoituna. Mutta assistenttini on ollut täällä paikalla ja on kertonut tilanteesta. Suuri osa perusoikeusviraston työstä on mietinnässäni ja mietintäni varmasti kertaa tälle pian. Tämä koskee myös sitä, että olen ollut yhteydessä viraston kanssa aikaisemmin ja valmistellut ensimmäistä mietintöluonnosta sen kanssa. Ja epäilemättä tulen tekemään koko joukon mietintöä sen vahvistamiseksi. Pari aihetta. En halua puhua pitempään kuin välttämätöntä. Maahanmuutto on merkittävä kysymys. Ihmiset ovat hieman erilaisia. Reaktioita siihen, että ihmiset ovat hieman erilaisia. Pyrin jotenkin luokittamaan ilmiön muotoilulla, joka on hyväksyttävä ja pyrin tekemään tästä tämän vuoden mietinnön peruskysymyksiksi. Toinen on oikeusvaltioperiaate. Koska kaikkialla me näkyy, että hallitukset poikkeavat tästä ja jos me pysäytä tätä nyt, siitä tulee paha juttu. Kysymys oli sitten yhdestä yksittäistapauksesta, vaan siitä, että maat kaatuvat dominoefektillä. Muutkin ovat todenneet, että tämä kuuluu sellaisia ilmiöitä kuin hätätilat, joista tulee pyhyviä. Ei ole mitään py- py- pysyvää hätätilaa. Se on mieletön käsite. Ja rajojen sulkeminen sillä tekosyllä, että napataan terroristeja tai rikollisia aina ihmisiä, jotka käyvät kiinni ovat niin kuin minä ja miljoonat muut, jotka kärsivät tästä näennäisesti turvallisuus suuntautuneesta politiikasta, joka käytännössä ei johda yhtäkäs mihinkään. Sekin täytyy ottaa vakavasti. Ja viimeinen osa mietinnän organisoinnista kaksi kollegaa, kaksi varjoesittelijää. Ja sanon sen kaikille teille nyt ihanteellisissa tilanteissa mietintö olisi lyhyempi kuin aikaisempina vuosina. E, jolloin emme saisi 500 tarkistusta, jotka kaikki pitäisi saada mukaan. Ja sitten katsottaisiin perusoikeus koko kirjassa sen tämän Livia aiheesta. Sarja Postilla on mietintönsä. E, e, kysymys ei ole ainoastaan saaraajan mietinnön arvon kasvattamiseksi, kasvattamisesta, joka on omistanut tälle työlle. Ei hänen työtään pitäisi sitten tehdä toista kertaa tässä mietinnössä. Löydämme ratkaisuja. Jos tuot muutaman viitteen, mielelläni jotain muitakin viitteitä yksittäisiin aiheisiin. Mutta tässä on koko lista ottaa asioita, jotka olen ottanut mukaan, lähetän sen kohta, ja koko lista parlamentin päätöslauselmia, joita valmistellaan, jotka on äsken hyväksytty tai tullaan hyväksymään erityisesti aiheesta, jotka koskevat tätä laajempaa kenttää. Olisi mielekästään tämän tekstin tehdä omaa työtään ja keskittyä itse perusoikeusviraston 2006 2016 vuodelle antamassa vähän lisää enemmän hampaita, tehdä sitä vähän purevamman, rajoittavammalla, rajoittamalla aiheita. Ei sitä niin lyhyt tule kuin mitä haluaisin, mutta toivottavasti pikkasen onnistuisin tässä lähestymistavassa. Well, I admire the... I, I, ihailen esittelijä optimismia Katsotaanpa kuinka monta tarkistusta hän saa. En minä ketään yllytä. Antti katsoa. Mietin, että lähtee nyt kiertämään maata ja katsotaan mitä siitä tulee. Haluan tehdä lyhyemmän mietintöluonnoksen. Luonnos on hyvä. Katsotaan kuinka monta tarkistusta tulee. Haluan täällä tarpeeksi pitkään tietääkseni kokematta tarkistusta tulee. Odotan sitä ilolla. Jääkö pu- menikö joku puhuja ohi? Yksi asia vielä virastosta. Matkusta viinivirastoni kanssa. Michael on ollut johtajana ja olen ollut virastossa aikaisemmin. Tunne hänen edeltäjiä. ja rohkaisen teitä säilyttämään nämä kytkökset. Tämä on valtava alue. Ja rohkaisen teitä noihin kontakteihin. Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Nyt äh, ehkä vastaan teidän kysymykseenne ensin, eli se, miten yksittäiset jäsenet ää, äh, voivat saada meiltä tukea, minkälaista yhteistyötä voimme tehdä. Jotkut kolleganne tässä juuri antoivat esimerkkejä siitä, miten tällainen äh, yhteistyö voisi toimia. Esimerkiksi äh, tukemme äh, päätössä lauselmalle, johon Engel viittasi. Tämä on hyvin konkreettista työtä sitten. Jaroka puhui mahdollisuudesta tehdä tätä yhteistyötä. Ja juuri tällaista yhteistyötä haluamme eh, tehdä, eh, käydä keskusteluja kanssanne. Palaan ihan kohta huomioihinne romani eh, tilanteesta. Mutta jos ajatellaan ihan tietoja, meillä on aivan valtava, valtava tietovarasto, datavarasto. Se on netissä saatavilla ja se on järjestelty tavalla, joka tekee siitä teille käyttökelpoista. Mutta mielellämme tarjoamme jäsenille ja heidän virkamiehilleen avustajilleen myös henkilökohtaisia briefauksia taustoitusta asioihin, joihin haluatte. Ja kun ajatellaan sitten tuota perusoikeustietojärjestelmää, se on tulossa. Se ei vielä ole käytössä, mutta uskon, että siitä tulee aivan korvaamaton perusoikeus, ihmisoikeusanalyysi analyysi, pankki Äh, jäsenvaltioille ja teille. Sitten edustaja Jurek, kiitos huomioistanne. Voin äh, aloittaa vakuuttamalla teille, että virasto on täysin sitoutunut äh, suojelemaan kaikkien yhteiskunnissamme elävien ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, mutta tietenkin tämä on tehtävää lain pohjalta ja ähm, perusoikeuskirja sisältää oikeuden elämään, mutta vain siinä mielessä, että mikä kuuluu EU-toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja sitten täytyy tietenkin muistaa myös monivuotinen toimintakehyksemme sekä toimivaltamme. Edustaja Spinelli kysyi eh, toimivaltamme vahvistamisesta. Kiitos näistä huomioista. Virasto itsekin katsoo, että toimivaltamme voisi olla entistä vahvempi. Haluaisimme mahdollisuuden tehdä työtä myös poliisi- ja oikeuslaitosyhteistyön alalla ilman, että joudumme joka joka kerta pyytämään lupaa toimielimiltä. Lisäksi haluaisimme tarjota lausuntoja ähm, niistä, äh, niihin äh, lainsäädäntöehdotuksiin, jotka ovat käsitteillä. Te mainitsitte äh, maahanmuuttajakiintiöt ja huolenne siitä, että tarkastellaanko kaikkia turvapaikkahakemuksia todella – Ähm, yksittäin. Ja samoin puhuitte huolestanne perheen yhdistämisten rajoitusten suhteen äh, kansainvälisen lain mukaan äh, äh, säännöt ovat hyvin selkeät niin perheen yhdistämisen kuin turvapaikkahakemusten käsittelynkin suhteen. Ja me voimme ehkä, kun te arvioitte näitä asioita, tarjota teille apuamme Ähm, meillä on äh, tähänkin liittyen työtä jo äh, valmiina. Te puhuitte myös äh, tiedustelutoiminnasta sekä hätätilalaista. Ja minä kyllä uskon, että tulevaa kertomuksemme tulee olemaan teille hyödyksi, kun juuri näitä asioita tarkastelette. Mehän olemme ensimmäisen työmme osan teille jo esitelleet, analysoineet laillista puitteistoa, tiedustelutoiminnan ja turvallisuustoiminnan alalla Euroopassa, mutta seuraavassa volyymissa puhutaan nyt sitten tämän lainsäädännön todellisesta täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Ja uskon, että tämä materiaali tulee olemaan teille hyödyllistä. Olen puhunut myös hallitusten edustajien kanssa, jotka myös ovat näitä tietoja pitäneet tarpe- tarpeellisina ja hyödyllisinä, kun ovat uudistaneet omia lainsäädäntöjään. En halunnut aiheuttaa mitään hämmennystä puhuessani järjestelykeskuksissa tekemästämme työstä. Siis me, meillä ei ole toimivaltaa toimia jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, mutta tarkoitin, että voisimme ehkä työskennellä entistä aktiivisemmin ulkorajoilla mm, järjestelykeskusten ulkopuolellakin. Sitten äh, kiitän äh, todella äh, huomioistanne. Mm, me olemme kyllä tehneet aika paljon jo enemmänkin kuin mihin puhuin, mistä puhuin tänään aamuna, mitä romanien oikeuksien tulee. Meillä on tällainen romanien oikeuksien tulostaulu, jossa 2011-2016 välisen ajan tilannetta ja kehitystä on arviointu. Ja nyt olemme keräämässä tietoja romanien tilanteesta 16 EU-jäsenvaltiossa, jotka eivät äh, ole tässä entisessä paketissa mukana. Eli nyt me saamme todella EU-laajuisen kuvan tilanteesta. Keräämme tällä hetkellä tietoa romanien mm, integroitumistilanteesta ja teemme kovasti työtä mustalaisvastaisuuden torjumiseksi. Edustaja Inet Felt, kiitos teille ja kiitos muille jäsenille ystävällisistä sanoistanne virastomme suhteen. Intfeld, teille voisin ehkä vielä sanoa, että nyt nyt ei, ei saa olla varovainen eikä tule olla heikko. Kinitsi, kiitokset teillekin. Te pyysitte minua esittämään huomioita viimeaikaisista tapahtumista Italiassa. No niin, palasin itse asiassa juuri Italiasta. Kävin Sisiliassa järjestelykeskuksessa ja minulla olikin tapaamisia Roomassa. Ja tilanne on itse asiassa parantumaan päin. Me olemme nähneet edistystä ja siitä kyllä kehut Italialle muun muassa tämä uusi huoltajuuslaki ja saimme myös Sisilian järjestelykeskuksesta erittäin myönteisen kuvan. Ei, emme me nyt toki, kukaan ei väittäisi, että tässä on päästy maaliin, mutta parannuksia on saatu aikaan Italiassa ja myös Kreikassa ja tästä tunnustus näille maille. Edustaja Metsola, pääkysymykseni pääkysymyksenne minulle ehkä liittyi tähän netissä tapahtuvaan vihapuheeseen ja siihen, että teemmekö jo kaiken, mitä voimme tehdä. Ei tämä oikeastaan ole mikään ihmeellinen uusi keksintö. Kyse on, on oikeastaan sitä, että ei mitään uutta edes tarvita. Kyse on, on vain lain kirjaimen kunnioittamisesta. Ihmiset pääsevät kuin koira veräjästä. He eivät saa, heille langeteta rangaistuksia ja seuraamuksia. Euroopassa ei oikeastaan joudu vastuuseen vihapuheesta. Ja en minä tässä suinkaan halua väheksyä erilaisia uutuuksia, mutta se, että jos muistettaisiin aina, että rikos on rikos, niin veisi meitä kyllä jo huomattavasti eteenpäin. Ja jos sallitte, kun puhuitte edustaja Metsola myös siitä, miten ehkä virasto voisi toimia aktiivisemmin tehdä enemmän ja kysyi, että voisimmeko entistä paremmin varmistaa sen, että pakkopalautuksissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kyllä voisimme, mutta tähän tarvitsemme lisää voimavaroja, lisää kapasiteettia. Me olemme aivan voimavarojemme äärirajoilla, joten tämän enempää emme nyt pysty tekemään. Sitten edustaja Engel, esittelijä Engel, kiitos teillekin ystävällisistä sanoistanne. Me todella, todella eh, kiitämme tästä keskittymisestä oikeusvaltioperiaatteeseen äh, ihmisoikeudet, perusoikeudet eivät ole ainutulottuvuus. Äh, oikeusvaltioperiaatehan on kaiken ydin, punainen lanka kaikessa ja äh, se on meidän johto, ohjenuoramme. Kiitos. Yes, uh, thank you for the specific question. I will start with... Kiitos erityiskysymyksistä. Altarva Spinellistä, joka esitti kysymyksen siitä, miten me voimme korjata jotain, joka hajoaa, jos se oli hyvä aikaisemmin. Asiat täytyy tehdä rikkoutumattomiksi. Näitä ongelmia ei tule. Mitä parempaa, mikä, mitä parempi säätelystrategia meillä on, säätelyyn on rakennettu se, että tar- tarkastellaan jonka, jokaisen lainsäädännön pätkän vaikutus perusoikeuksiin. Me teemme tätä komissiota järjestelmällisesti. Joka kerta kun meillä on vaikutusarvioita ja Ja kysymys on oikeuksien tasapainottamisesta, näitä välttämättömyys ja Suhteellisuus arvioidaan hyvin, se ei ole helppoa. Tässä seuraava Kinitsin kysymys, ne ovat erittäin herkkiä, erityisesti terrorismivastainen vastaisten toimien direktiivi, joka tuli viime vuonna. Meidän täytyy ympäröidä tämä ex post arvioinnilla, jos arvioidaan EU-lainsäädännön vaikutuksia – Ja tämä otettiin mukaan, par- kiitos parlamenttiin. Valmistelemme nyt tätä valmistamme terrorismin vastaisen direktiivin vaikutusten arviointia ja pyrimme mittaamaan vaikutuksia. Meidän on siis toimittava etukäteen mahdollisimman hyvin, ettei mikään mene rikki. Muut Tämän aloitteessa jälkikäteisarviointi on hyvin tärkeää. Sitten on kysymys lapsista. Michael vastasi, vetäsi lipottaa, että Lex Zampa on hyvä käytäntö, paras käytäntö. Pidän sitä parhaana käytäntönä monilla alueilla mukaan lukien huoltajuus. Meillä oli hyvä kokous viime viikolla. Me aloitamme pie- pie- luomme pian eurooppalaisen huoltajuusverkoston. Lasten oikeus näissä hotspoteissa vastaanottokeskuksissa myös on tärkeä teema. Seuraava foorumi käsittelee lasten oikeuksia 78. 11. missä on huostaan, talteenoton vaihtoehdot sekä rikos- että siviilioikeuden kannalta sitten Rova Metsällä vihapuheen verkossa. Meidän tietoisuutta, kumppanuutta. Maltaan puheenjohtajakaudella meillä oli oikein onnistunut työpaja tämän suhteen. Ja me erityisesti vierasvihaista vihapuhetta. Seuraamme verkkoa myös kansalaisyhteiskunnan ja IT-yritysten avulla. Edellinen arviointi on verkolla. Muistista sanoisin, että datamme on, että Viisikymmentäyhdeksän prosenttia laittamana piletystä, vihapuheesta otetaan verkolta pois. Mutta mutta tätä täytyy verrata aikaisemman vuoden tilanteeseen, jossa keski on 28, joten vähän eten edistystä tapahtuu. I forgot. Unohdin Intervaltin puheenvuoron. emme mielestämme hissukkaa tai varjokysymyksistä. Ajatelkaa, Junckerin yhteisen tilan. Siinä kysymys arvoista. Timmermansin puhe Ekvenetistä. Kysymys on formaatista. Kun te kutsutte poliittisia johtajia, olemme mielemme mukana. Saitte vähän aikaa vielä puolustaa komissiota. Tämmöinen paikka parlamentti on. Reilusti teitä kohdellaan. Kiitos Tippo rohkaisemme kontakteihin jäsenten viraston kanssa. Kiitos. Kollegat, siirrytään nopeasti kohtaan kiisi. Toivotan tervetulleeksi Jarva Humetan ja Humeripavuuden seurantakeskuksen johtajan tänne. Okay, and we also have two representatives coming to the um, to the front from the EMCDDA. EMCDDAn hallintoneuvoston, tästä vastaan Kotan täällä, Zebramski myös. Sorry colleagues, only Mr. Gotts is here. Mrs. Zabransky um, is unwell today. So, when they're settled, Mr. Goodseal will report on the EMCDDA's käsittelemme EMCDDAn ää, uh, toimintakertomusta vuodelta 2016 tässä myöhässä. Petämer Gutsilia, joka on tuttu vieras ja hyvä ystävä raportoimaan viraston suorituksista. Olette lämpimästi Herra Ragutsil. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat live jäsenet ja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Haluan kiittää siitä, että pääsen esittelemään teiltä yle, teille yleistä toimintaraporttiamme vuoden 2016 suorituksesta. 2016 oli meille muutosten ja siirtymien vuosi. Äh, olin ensimmäistä vuotta äh, keskuksen johtajana ja samanaikaisesti myöskin laitoimme täytäntöön tätä työohjelmaa ja lähdimme myöskin panemaan täytäntöön joitakin muutoksia, joista kerron teille tänään. Haasteena on äh, se, että tarkoituksena pitäisi myöskin olla näiden tilitietojen esitteleminen, mutta ehkä kerron vain joitakin avainlukuja. Mitä siis uutta olemme tehneet? te, mitä siis olemme tehneet keskuksessa huumetilanteen osalta. Viime vuonna meillä oli 44 uutta tieteellistä ja muuta julkaisua, jotka siis keskus julkaisi koko vuoden aikana. Tuotimme myöskin 27 tieteellistä artikkelia kirjoihin. Niissä esitellään huumetilanteen kehittymistä ja vastauksia siihen. Ja myöskin teimme kolme keskeistä raporttia. Ensimmäisessä kysymys oli huumemarkkinoista. Se esiteltiin täällä Brysselissä. Mukana oli myöskin komissaari Avramopoulos. Ja tässä yhteydessä. Meillä oli myöskin mahdollisuus kertoa parlamenttiedustajille, euroedustajille, että mikä on mielestämme huumeaineiden, huumausaineiden markkinoiden koko se olisi 24 miljardia euroa vuodessa. Ja tämä luku tietystikin on vain ensimmäinen arvio ja kehittelemme vielä vuosien aikana, tulevien vuosien aikana tarkempia tietoja tästä ja otamme huomioon myöskin konkreettiset tiedot, todisteet, huumeiden tuotanto, niiden käyttö ja läheiset suhteet myöskin vakavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Unohdin myöskin tuossa mainita, että meillä on neljä yleiskatsausta äh, myöskin julkaistu. Ne ovat äh, hyvin yksityiskohtaisia julkaisuja, joissa aiheena on esimerkiksi huumeisiin naloksonin yliannostukseen liittyvät tapaukset, myöskin internet markkinana ja myös C-hepatiitin käyttö huumeiden yhteydessä oli yhden julkaisun aiheena. Olemme siis pystyneet parantamaan näkyvyyttämme. Viime vuonna rekisteröimme noin miljoonan käynnin äh, nettisivuillamme ja olemme noin myöskin tuottaneet videoita, joita on katsottu satoja kertoja viime vuonna ja jatkoimme näiden videoiden tuottamista ja hyvin selkeällä yksinkertaisella tavalla, hyvin didaktisesti pyrimme ottamaan niissä esille keskeisiä aiheita, esimerkiksi Kaikkein kuuluisimpana YouTube-videona voidaan pitää juuri sitä, äh, kuinka äh, huumeita, huumeiden rangaistavuutta voitaisiin poistaa. Se on keskeinen kysymys ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin Euroopan ulkopuolella. Olemme kehittäneet myöskin palveluitamme kohti politiikkalinjauksia ja Euroopan unionin toimielinten, libevaliokunnan ja parlamentin katsotukannan mukaisesti olemme saaneet 36 pyyntöä, erityyppisiä pyyntöjä, eri kokoisia pyyntöjä. Esimerkkinä Voin mainita, että seurantakeskus on antanut yksityiskohtaista tietoa muun muassa Euroopan toimintasuunnitelman toteuttamisen osalta olemme myöskin todella näiden pyyntöjen mukaan toimineet ja seurantakeskus osallistui myöskin viime vuonna 36 keskeiseen eurooppalaiseen kansainväliseen tilaisuuteen. Niissä esittelimme tietoa tietoisuutta yhdessä EUn jäsenvaltioiden kanssa. Yksi keskeisistä tapahtumista me vuonna huhtikuussa oli tilaisuus, jossa tapasimme myöskin äh, New Yorkissa YK tähän asiaan perehtyneitä äh, henkilöitä ja äh, siinä yhteydessä edistimme tätä asiaa ja jatkuvasti myöskin tuemme päätöksentekoa ja politiikkojen rakentamista niin EU kuin kansallisella tasollakin. Viime vuonna teimme yhteensä 18 teknistä tai tieteellistä matkaa jäsenvaltioihin pyynnöstä, niiden pyynnöstä, jotta voimme keskustella monenlaisestakin aiheesta. Esimerkiksi yksi aiheesta oli, äh, tai yksi vierailu äh, oli suuntautui Ruotsiin ja tarkoitus oli analysoida ja ymmärtää paremmin, äh, kuinka huumeisiin liittyvät yliannostukset ovat kasvaneet ja että ymmärtäisimme siis paremmin koko tätä ilmiötä. Jos ajatellaan strategiaamme, tarkoituksena on myöskin tukea tietysti käytännön toimijoita kentällä. Ja tässä kaksi lukua. Ensinnäkin olemme järjestäneet koulutusta noin 150 tieteen tekijälle, tutkijalle Euroopassa, jonkun kysymys analysoinnista tai sitten valistuksesta. Sipolin kanssa olemme tehneet yhteistyötä myöskin 440 poliisiviranomaista on ollut myöskin koulutuksessa meillä ja olemme tehneet 29 tai meidän parhaiten käytäntöjen portaalissamme on käynyt 29 000 vierailijaa Mm, siis nettisivuilla ja siellä pyrimme esittelemään parhaita käytäntöjä, kuinka voidaan ehkäistä, hoitaa, vähentää haittoja ja myöskin sosiaalisesti integroida ähm, huumeiden käyttäjiä. Tässä kuvassa näette sen, että uusien psykoaktiivisten aineiden käyttö ensimmäistä kertaa on vähentynyt, joita siis Euroopan varhaisen varoitusjärjestelmän kautta on Euroopan unionin markkinoilta löytynyt, mutta tätä kompensoi sitten se seikka, että kaikesta 624 tällaisesta aineesta, joita me nykyään seuraamme, vain viime vuonna 423 löydettiin tai niiden olemassa olettiin Euroopan unionin markkinoilla. Ja tämä on hyvin tärkeä luku, koska hyvin monasti meiltä kysytään, mikä on tilanne, kun kysymys, kysymyksessä ovat uudet markkinoilla olevat aineet. Ja tietysti tässä on ollut myöskin pientä pudotusta ja ehkä tämä on kenties myöskin seurausta lainsäädäntötoimista, joihin on ryhdytty Euroopan unionin ähm, varhaisen varoitusjärjestelmän ja valvontatoimien kautta jäsenvaltiossa neuvostossa, mutta myöskin yksittäisellä tasolla tosiaan jäsenvaltioissa. Ja tämä osoittaa, että tämä vain yksi osa kuvaa, ja toinen osa kuvaa on tämä dynaaminen toiminta ja kysymys ei ole vain siitä, että yhden vuoden aikana tulee uusia aineita markkinoille, niitä myöskin katoaa Korostan sitä, että uusien aineiden määrä on jatkuvasti ollut laskussa ja tämä tuntuu jatkuvan tänä vuonna. Tämä tendenssi, toinen vastakkainen tendenssi on se, että meillä on hyvin ongelmallisia tuotteita, kuten fentanyylit, ja vain äh, marraskuussa juuri teemme kuusi riskiarviointia juuri äh, tiettyjen aineiden osalta. Jotta ymmärtäisitte, kuinka tärkeitä nämä aineet ovat, niin tämä on yksi keskeisimpiä aine, aineita, aineryhmiä, joka aiheuttaa yliannostuksen vuoksi kuolemia Yhdysvalloissa, joten tämä on todella ajankohtainen aihe. Esittelin teille jo jotakin niitä palveluja, joita asiakkaille me tarjoamme, mutta meillä on myöskin vähemmän näkyvää työtä. Se liittyy siihen, mitä mahdollista lisäarvoa ja vaikutuksia voimme tehdä Viime vuonna meillä oli kymmenen äh, verkostokokousta ja niissä keskityttiin joihinkin keskeiseen toimintaan, joita meillä ydintoimintamme lisäksi on. Ja aivan ensimmäistä kertaa myöskin saatoimme panna täytäntöön uuden paketin, joka kolme vuotta sitten hyväksyttiin verkoston puitteissa ja myöskin hallintoneuvosto tämän vahvisti. Yksi asia, joka ei tule usein mainituksi ainakaan, ei ole tullut viime vuosina, vaikkakin Paljon työtä on tämän eteen tehty niin keskuksessamme kuin myöskin jäsenvaltioissa. Ja tämä liittyy tiettyihin indikaattoreihin. Pari vuotta sittenhän komissio hyväksyi ja neuvosto hyväksyivät suunnitelman, kuinka huumeiden saatavuusindikaattoreita voitaisiin edelleen kehittää. Ja viime vuoden joulukuussa onnistuimme toteuttamaan vielä viimeisemmänkin vaiheen tästä Samanaikaisesti olemme pyrkineet identifioimaan ja analysoimaan uutta tietoa, jotta tulee uusista tietolähteistä, kuten esimerkiksi vaikkapa avoimen lähteen ja big datan tai ison datan tietoja. Ja tässä teemme yhteistyötä komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Sitten mikä on ollut, mitä suorituksia meillä on seurantakeskuksessa ollut. Muistan, että mitä työohjelmassamme on. Siellä määritellään jokainen toiminta, sen prioriteettitaso ja taso yksi on siis se, että sataprosenttisesti tarkoitus on se toteuttaa kakkostaso äh, tarkoittaa 8 prosentin prioriteettia ja taso kolmonen vähintään 50 prosenttia. Tietän, että, että jos verrataan näitä äh, lukuja ensimmäiseen ensimmäisiin vuosiin, jolloin tämä järjestelmä oli käytössä, niin emme ihan päässeet 100 prosenttiin ykköstasolla ja olimme noin 90 prosentissa kakkostasossa. No nyt kiitos äh, uuden koko vuoden toimintojen seurantajärjestelmän ansiosta olemme päässeet sellaisiin suoritustasoihin, jotka osoittavat, että meillä on parempi balanssi tässä toiminnassa. L1-tasolla on siis 7 prosenttia tuo luku, kakkostasolla ja itse asiassa tuo ykköstason äh, alle 100 prosentin luku ei ole mikään ongelma. Äh, puhun tästä vielä myöhemmin. Kakkostasolla olemme 20 prosentin tason yläpuolella. Toiminta onnistui paremmin kuin viime vuonna ja seurauksena myöskin pystymme paremmin tasapainottamaan myöskin sitä, että emme pelkästään vain äh, määrittele prioriteetteja, vaan myöskin seuraamme näitä prioriteetteja ja noudatamme niitä äl, tuolla, äl, tuolla kolmostasolla mä pääsen siis 60 prosenttiin tämä siis suorituksistamme. Ja viime vuonna tuon ohjelman työohjelman lisäksi olemme myöskin vuoden 2025 tavoitteita, myöskin rukanneet niitä jo aiemmin. Teille esittelinkin pari sanaa vielä budjetista ja rahoituksesta. Olen ottanut tähän kolme lukua, joilla haluan osoittaa, kuinka paremmin pyrimme käyttää budjettia ja myöskin toteuttaa työohjelmaamme. Ensimmäinen luku on 100 prosenttia ja tämä aivan ensimmäistä kertaa toteutuu historiassamme. 100 prosenttisesti olemme pystyneet toteuttamaan ne ö, sitoumukset, jotka, jotka tai toteuttamaan sitoutusmäärärahojen äh, käytön 94,4 prosenttia taas on se prosenttiluku, joka osoittaa, mikä äh, on ollut suoritustaso. Tiedätte, että jotenkin toimia alkaa vuoden lopussa, mutta ne kenties päättyvät vasta seuraavan vuoden aikana. Ja näissä toimissa kaikki virastot joutuvat kamppailemaan sen haasteen edessä on olemassa tiettyjä toimia ja tarpeita ja ne määritellään hyvin budjetissa, mutta ne on myöskin hyvin pantava täytäntöön ja menneisyydessä tämä on ollut meille hiukan hankalaa. 94,4 prosenttia mielestäni on kuitenkin oikein hyvä luku vaikka emme ole päässeet 100 prosenttiin, niin on täysin selvää, että jotkut sopimukset esimerkiksi retoksin osalta ovat sellaisia, että vuoden lopussa jäsenvaltiot eivät ole pystyneet täysiä tukemaan näitä retox-yhdyspisteitä ja senpä takia tätä kaikkea ei ole pystytty täysimääräisesti käyttämään. Ja viimeinen luku on 16,5 prosenttia ja Tämä tarkoittaa sitä aikaa, 16,5 siis on se aika, joka kestää, kun toteutamme jonkun prosessin järjestelmämme sisällä. Viimeisessä kuvassa näytän vielä viimeisimmät kehityskulut keskuksessamme. Olen iloinen siitä, että strategiamme mukaisesti olemme päässeet viime vuonna täysin ajoissa ja täysin myöskin suunnitelmien mukaisesti siihen, että olemme täysin sisäisesti pystyneet järjestelemään uudelleen toimintamme ja myöskin perustaneet uuden julkaisuyksikön parin viikon sisään. Esittelemme uuden työkalun, jossa kysymys on huumeiden käytön vaikutuksesta terveyteen. Esimerkiksi kyse Olemme myöskin uuden työkalupakin julkaisseet siitä, kuinka voidaan alueellisia ja kansallisia huumepolitiikkoja arvioida. Piakkoin toteutamme ja toivon mukaan myöskin pystyn teille tämän esittelemään ensimmäisen uuden strategia katsauksen Doktagoniin. Tiedätte, että tästä on paljon puhuttu tästä kaptagonista. Emme ole olleet eh, vielä ollenkaan varmoja siitä, oliko siitä kysymys vai ei ollenkaan, joten jos odotatte vielä pari viikkoa, niin saatte eh, selkeän katsauksen tähän strategiaan. Marraskuussa julkaisemme myöskin Darknetista eh, pimeän verkon käytöstä ja äh, siihen liittyvästä huumeiden, äh, huumekaupasta äh, myöskin katsauksemme ja tapaamme piakkoin johtajien kesken ja myöskin komissaari Avarmopulos on mukana. Keskustelemme näistä aiheista ja lopuksi vielä kerron, että teemme yhteistyötä esimerkiksi Portugalin kansallisen ähm, huumeiden seurantatahon kanssa ja olemme mukana myöskin Lissabonissa pidettävässä konferenssissa, joka keskittyy tähän. Arvoisa puheenjohtaja, tässä kaikki, mitä halusin kertoa valiokunnan jäsenille aiheesta ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia. Huomisen äänestyksessä on yksi näistä asiakokouksista äänestettävänä ja olen Annaan esittelijänä sitten Thomas. Thomas pyysi puheenvuoroa. Thomas Anna Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin painottaa, että Ensiksi haluaisin kiittää tästä esityksestä. Saamme paljon tietoa. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana yhteistyö jäsenten kanssa on merkittävästi parantunut. Ja olen kiitollinen teille, johtaja ja henkilöstöllenne. Huumekysymys on sellainen, että yhteiskunta joskus sen ohittaa – mutta sen ei pitäisi tehdä niin. olemme äskettäin Marokossa. Meille kerrottiin projekteista, joita tehdään Marok- Marokossa käytän ehkäisyn veteen. Ne, jotka eivät näe asioiden globaaleja yhteyksiä, ovat sokeita – heidän pitäisi katsoa vähän kauemmaksi maailmaan. Meillä on useampi kysymys. Usein parlamentissa me seuraamme määrällisiä indikaattoreita, esimerkiksi onko käyttö lisääntynyt, ovatko interventiot lisääntyneet. Katsotaan trendejä. Mutta olin aikaisemmin katutyöntekijä. En ole kiinnostunut määrällistä tekijöistä. Olen kiinnostunut laadullista tekijöistä. Kuinka nopeasti käyttäjät tulevat riippuvaisiksi uusiin markkinoille tuleviin huumeisiin. Äsken keskustelin tsekki-kollegojen kanssa ja sen vaikutelman, että nyt markkinoilla on aggressiivisempia huumeita – huumeita ja josta syntyy nopeammin riippuvuus. Ja riippuvuus on ollut laskussa, mutta nyt se on taas kasvussa. Oletteko te samaa mieltä? Ja miten reagoitte siihen virastona? And Anna, please. Anna. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos esityksestä. Tämä oli hyvin tärkeä kuulla ja keskustelu huumausaineista meillä on viime aikoina parlamentissa ollut esityslistalla ja tietenkin on jälleen sitten huomenna, kun äh, tästä veranfenatyylistä äänestämme, joka on yksi kaikkein äh, vaarallisimpia uusia huumausaineita, niin kuin kollega tuossa juuri mainitsi, joka taitaa tuolla kaduilla olla nyt todella suosittua. Minua itseäni huolestuttaa, huolestuttavat nettihuumeet, sillä näin, että tämä on erityisesti nuorille suunnattua ja fenatyylihuumeet eri nimien alla ovat usein päätyneet hyvin nuorten käyttäjien käyttöön ja aiheuttaneet myös monia kuolemantapauksia omassa kotimaassani ja myös muualla. Nyt kun meillä on tämä yhteinen tietopankki, niin uskon siihen kyllä ja toivon, että saadaan nämä uudet huumeet, nettihuumeet kiellettyä paljon nopeammin kuin aiemmin. Kuitenkin ongelma on se, että kaikki nämä huumausaineet eivät saavu kaikkiin jäsenvaltioihin samanaikaisesti. Huume saattaa ensin saapua vaikkapa Espanjaan ja Ruotsiin vasta vuotta paria myöhemmin, ja siksi yhteistyö Euroopassa onkin niin äärimmäisen tärkeää huumausainealalla niin, että vaihdamme tietoa ja, ja tarjoamme tietoa, jota meillä on. Joskus minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että poliisien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden viranomaisten, jotka EU-ssa tällä alalla toimivat, välineyhteistyö ei ole ihan toivottavalla tasolla. Meidän täytyy todella tehdä yhteistyötä ja toivon, että teillä on koukut vesillä mahdollisimman monessa paikassa koska teidän tehtävänne on äärimmäisen tärkeä tehtävänne tiedottaa. Tieto, tieto, tieto on kaiken avain. Ja joskus ehkä jäsenvaltioiden on vaikea ottaa vastaan kaikkia niitä tietoja, joita EU-takin tulee. Mutta vielä kerran kiitokset tekemästänne työstä ja me jatkamme tätä taistelua yhdessä. Kiitos. Thank you, Anna, Anna Gomez, please. Anna Gomez. Sorry. Very good to see you, Mr. Good. Olen iloinen nähdessäni teillä täällä, Herr Gutsil. Mietintö onkin tärkeä, niin kuin aina. EMCDDAn raportit sitä ovat. Haluaisin jatkaa Anna Heedin kysymyksestä. Kaksi vuotta sitten mä teki matkan Kiinaan, koska Kiina oli suuri ää, psykoaktiivisten aineiden toimittaja. Ja nämä tällaiset pientä molekyyliä täytyy muuttaa kansainvälistä kiinalaisten keskustelua osapuolten kanssa – tietoisuutta asiasta. Onko tämä muuttunut? Sen, että aineiden määrä on laskenut vaikka yli 400 muuta Euroopasta löytyy. Onko muuta merkittäviä toimittajia? Onko näitä laboratorioita löydetty? jotka luovat ja kehittävät näitä aineita. Ja Kaptelonin suhteen raporttinen on erittäin kiinnostava. Olemme aloittamassa terrorismin vastaista erityisvaliokuntaa. Toivottavasti voisitte tulla sinne raporttina voisi olla oikein hyödyllinen ei ainoastaan Kaftagon sinänsä, vaan pimeän verkon käyttö ylipäätänsä. Yksi ongelma, kun minä harjoitettiin tästä asiasta ja olin virastossa niin komissio vuotta sitten, että viranomaiset, poliisi ja tulliviranomaiset, heillä ei ole riittäviä välineitä eikä kunnon valvontaa lentokentillä, lentorahdissa, satamissa. Ovatko asiat parantuneet? Ei ainoastaan tietoisuuden suhteen, vaan laitteista ne valmiudeksien suhteen harjoittaa valvontaa on teillemättä Kaptagonia Daeshin väki käyttää. Puhuit toimintaindikaattoreista. Sen saavutettavan 60 prosenttia tavoitteista Käytäkääpä tuo resursseiksi, kuinka paljon työntekijät, joita tarvitsee tehdä, päteviä työntekijöitä, kemistä ja sen sellaista. Käsitelläksenne näitä aiheita. Onko teillä resursseja, budjettia, rahoitusta tarpeisiin? Kiitos. Anna, haluatko joku muu puhua? Voisin kysyä herra, pyytää herra Gutsilia ja Kautsia vastaamaan? Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kysymyksistänne. Ehkä ensin muutama huomio ja vastaus Tsehovskin kysymykseen. Huumausaine markkinoiden kehittyminen on muutoksessa. Nyt meillä on erilaisia, kaikenlaisia aineita, joita käytetään ja se tosiasia, että että uudet psykoaktiiviset aineet marssivat markkinoille ei suinkaan johda siihen, että perinteiset heroiinin kaltaiset huumausaineet olisivat hävinneet markkinoilta. Päinvastoin ne ovat edelleen siellä saatavilla. Lisäksi voin muistuttaa teitä siitä, että kun huumausaineraportin, EUn raportin esittelimme kesäkuussa, Siinä todettiin, että kokaiinin saatavuus Euroopassa kaiken kaikkiaan on nousussa, joten ei suinkaan ole mitään syytä olla tyytyväinen tilanteeseen myöskään perinteisempien huumausaineiden osalta. Tällä hetkellä emme vielä ole havainneet, että kokaiinin käyttö olisi lisääntynyt ja me tulemme luonnollisesti tutkimaan asiaa mahdollisimman tarkasti Europolin ja virastojen kanssa seuraavaa huumausaineen kertomustamme varten saata, saadaksemme selville, että mihinkä se kokaini sitten menee. Siis, äh, siis jääkö se Eurooppaan vai siirtyykö se Euroopasta sitten äh, eteenpäin muualle maailmaan, äh, tai onko Eurooppa vain kauttakulkualue? Ja toiseksi eh, huumausaineiden markkinat näiden uusien psykoaktiivisten eh, aineiden osalta ovat hyvin, hyvin eh, volatiilit. Eli voidaan nähdä, että uusia aineita tulee ehkä nyt hiukan vähemmän, mutta samalla sitten taas jotkut kaikkein ongelmallisimmista aineista, kuten fentanyyli, lisääntyvät. Ja Tämä on kyllä tärkeää, koska jotkut fentanyylit, niitä, ne ovat 400-600 kertaa vahvempia kuin morfiini, joten huomattavasti pienempi määrä saattaa jo johtaa yliannokseen Yhdysvalloista. Tästä on esimerkkejä tällä hetkellä. 182 mm, ihmistä päivässä kuolee Yhdysvalloissa fentanyyli ja neljä Eh, yliannostukseen ylipäätään ja 40-60 fentanyyliyliannostukseen. Ja joissain jäsenvaltioissa eh, fentanyyli sitä löytyy paitsi eh, jatkettuna heroinin kanssa, kokainin tai amfetamiinin sitä ei voi muuten sekoittaa niin tässä todella nyt ihan riippumatta käytöstä tai siitä, mitä ainetta käytetään, niin näitä sekoituksia tehdään. Ja tämä on vielä lisää vaara. Tämä on äärimmäisen vaarallista. Ei ole mitään todisteita siitä, eh, että huumausaineet olisivat nykyään vähemmän riippuvuutta aiheuttavia kuin aiemmin. Eh, käyttö on ehkä muuttunut 20-25 vuoden aikana ja on käyttäjiä, jotka käyttävät hiukan erilaisia aineita aina tarpeen mukaan. Edustaja Head, kiitän kysymyksestä ja kommentista. Muun muassa juuri fentanyyliin liittyen kyllä, niin kuin juuri sanoin, fentanyyli on todella, todella tärkeä kysymys ja kyllä me teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa myös Ruotsin huumausaineviranomaisten kanssa, keräämme tietoa, jotta ymmärtäisimme tilanteen ja juuri Ruotsissa esimerkiksi näitä yliannostuskuolemia on nykyään enemmän, on eri tekijöitä, jotka selittävät tämän ja yksi tekijä, jota yhdessä kollegojen kanssa tarkastelemme, Äh, on myös se, että me ehkä seuraamme tilannetta entistä tarkemmin, mutta kyllä fentanyyli on tässä tärkeä aine, mutta ei fentanyyli ole ainut aine, joka heroiniin sekoitettuna voi helpommin aiheuttaa yliannostuskuoleman äh, heroiniin äh, on sekoitettu myös bensodiatsepimejä. Näitä sekoituksia on löytynyt myös huumausaineyliannostukseen kuolleiden elimistöstä benzodiazepiimeillä voi esimerkiksi yrittää tehdä itsemurhan, mutta tässä ehkä ei helpostikaan onnistu, mutta siinä onnistuu sitten jo huomattavasti paremmin, kun sen sekoittaa muihin aineisiin, kuten vaikkapa heroiniin, ja tällä voi olla todella sitten tappava vaikutus. Viestintä kuitenkin toimii varsin hyvinkin ja on mukavaa voida todeta, että varhaisen varoituksen järjestelmä, jonka pohjalta toimia koordinoidaan Euroopassa, toimii. Eurooppa on muuten maailman ainut alue, jolla tällainen valvontajärjestelmä on käytössä ja tämä järjestelmä toimii seitsemän päivää viikossa 24 tuntia vuorokaudessa. Ja niin kuin edustaja Head totesi, on äärimmäisen tärkeää, että kaikki kerätyt tiedot toimitetaan heti muiden jäsenvaltioiden tiedoksi samoin ja jaetaan. Ja me koordinoimme näitä toimia EM, CDD, e verkoston kautta ja myös Europolin verkostojen kautta. Ja tämä on erinomainen äh, esimerkki yhteistyöstä Euroopan tasolla, kansallisella tasolla. Lainvalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä juuri vaikkapa sosiaalitoimenviranomaisten kanssa. Ja me itse asiassa marraskuussa tapaamme Lissabonissa tieteellisen komitean edustajia, joissa arvioimme kuutta riskiarviota samanaikaisesti ja sitten heti kokouksen jälkeen nämä tiedot julkaistaan. Useimmissa tapauksissa muuten, jos näitä päätöksiä, joita teille on toimitettu esimerkiksi tänä vuonna ja viime vuonna, niin sitten heti tämän jälkeen tulee neuvoston päätös komission ehdotuksen pohjalta näiden aineiden asettamisesta vaarallisten aineiden luetteloon, kiellettyjen aineiden luetteloon. Viimeinen huomio, kysymys edustaja Gomes. Kiitän jatkuvasta tuestanne ja kiitän myös vierailusta MCDDAhan. Kysyitte Kiinasta. No, Tämä on vähän niin kuin pisara meressä, vaikkakin kyllä tärkeä asia. Viime vuonna taisi tulla 20 ainetta näistä kiellettyjen aineiden listalle joutuneista ainetta, jotka tulivat Kiinasta. No 20 ehkä sadasta tuhannesta, sadasta tuhannesta, koska potentiaalisestihan kemia ei tunne tässä mitään rajoja, uusia sekoituksia voi jatkuvasti keksiä ja näistä päätöksistä huolimatta kyllä jo nyt voidaan todeta, että hmm, tilanne on muuttunut ja lisäksi kysyitte, onko jotain suuria toimittajia. No Intia on myös tärkeä toimittaja, mutta kyllä Kiina on se kaikkein merkittävin ja kun puhutaan Euroopan kertomuksesta, mehän viime vuoden kertomuksessa jo mainitsimme, että pelkästään Rotterdamin satamaan tulee päivittäin 30 000 konttia ja niin kuin sanoimme, niin äh, yhdessä Europolin kanssa meidän täytyy todella tiedustelutietoa jakaa. Tätä varten tarvitaan luottamusta eri äh, yksiköiden välillä ja myös sitä, että vuotoja ei tapahdu ja että nämä, näitä tietoja ei sitten tiedustelutietoja paljasteta. Mutta äh, lisäksi, jotta tullit ja poliisiviranomaiset saavat paremmat mahdollisuudet äh, tehdä näitä löytöjä ja takavarikkoja, niin tietojenvaihtoa tarvitaan tiedustelutiedonkin puitteissa. Ja haluaisin vielä korostaa aloitetta, johon Europol teki viime viikolla siitä, että järjestettäisiin erityiskokous äh, tiukemmasta vastauksesta puuttumisesta huumausaineiden salakuljetukseen Euroopassa äh, huumeet ovat tärkeä, tärkeä tekijä kansainvälisessä taloudessa ja tähän liittyy rikollisuutta. Me emme voi puhua vain maahanmuutosta tai terrorismista. Meillä täytyy olla kokonaisvaltainen turvallisuuslähestymistapa. Sitten vielä kiitos kysymyksestänne, mitä tulee toimintaan ja voimavaroihin. Kaksi asiaa kun äh, tämä järjestelmä perustettiin ja hyväksyttiin johtokunnassa, niin äh, johtajan äh, ehdotuksesta, edeltäjän Götzin ehdotuksesta Euroopan parlamentin tuella päätettiin juuri, että keskuksen painopistealue täytyy tunnistaa entistä paremmin. Kun meillä on tällaisia toimielimiä, niin täytyy tehdä myös sitten valintoja niiden painopisteistä. Ja aluksi kun järjestelmän täytäntöönpano käynnistettiin, nähtiin, että joskus ohjelman täytäntöönpanovaiheessa meillä ei ollut kylliksi voimavaroja juuri tähän keskeisimpään ydin toiminta-alamme. Eli on tietenkin niin, että koska meillä ei ole rajattomia voimavaroja, niin aina täytyy sitten luopua jostain saadakseen jotain, mutta on myös asioita, joista ei voi luopua. Ja kun puhutaan näistä tieteellisistä taustasekirjoista ja tutkimuksista, joita meidän täytyy valmistella, niin tietenkin niitä tarvitaan, mutta jos meillä ei ole voimavaroja, niin täytyy sanoa, että ne ovat kyllä ensimmäisenä sitten leikkauslistallani. Ja siksi kun tässä nyt on äh, siirrytty 80 prosentista 60 prosenttiin, se on hyvä, koska, äh, koska näin voimme keskittyä mahdollisimman hyvin pääpainopistealueeseemme ja voimavaroista vielä niin kuin äh, aiemmassa kokouksessakin totesin, haluan todella kiittää valiokuntaanne ja parlamenttia tuesta ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa ähm, 2020 vuosi lähestyy, Brexit lähestyy ja jos te haluatte, että me tarjoamme palvelua samalla tasolla kuin tähän asti, on äärimmäisen tärkeää, että tämä otetaan huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Kiitos. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet. Olen parlamentin nimeämä itsenäinen asiantuntija. Olen Thomas Sabraski, on sairaus, hän on toinen asiantuntija me olemme teidän silmänne ja korvanne EMCDDn hallintoneuvostossa. Teidän silmänne ja korvina ja on sanonut paljon myönteisiä asioita. Kuten ymmärrätte, virasto toimii oikein hyvin sen jälkeen, kun Aleksis astui johtoon. Tuotoksen laatu on parantunut. Virasto toimii vauhdilla The risk is resources. in the past, in the past... Aikaisemminkin Libe-valiokunta on tukenut virastoa ja varmasti jatkossakin tukee virastoa. Mutta tiedätte, miten on melkein aina käynyt. Joskus apunne auttoi vähän, joskus ei. Koska budjetti ihmisillä ja erityisesti neuvoston budjetti ihmisillä on enemmän valtaa pyydän, että jatkakaa viraston tukemista budjettipuolella. Virastolla menee hyvin. Jos pientäkään riskiä olisi, hälyttäisin teitä, se on yksi minun roolini. Sisällöstä raportoiminen taas ei ole minun tehtävä. Se on johtajan tehtävä. Kiitos teille ja kiitos viraston henkilökunnalle. Ja kiitoksia kaikille, jotka puhuitte tässä keskustelussa. Ja nyt ää, takavarikoitu ja omaisuuden, omaisuuden käsittely on teemana. Asetusehdotuksen tarkoituksena on päättää nykyiset neuvoston päätökset, jotka koskevat takavarikointimääräyksistä ja vastavuoroisen tunnistamisen periaatteen tunnistaminen takavarikointimääräyksessä. Tämä on osittain lähennetty alue. Ja 13. huhtikuuta direktiivi, joka koskee rikoshyödyn ää, käsittelyä ja takavarikointia – neuvoston ehdotus menee pitemmälle ja koskee takavarikointia laajemmin kuin verkostossa, kuten kuolematapauksissa. Mutta tässä olisi myös tiukat takarajat vastavuoroiselle hyväksynnälle. Ja tässä parlamentti on hyväksynyt toisen äh, menettäneen tavalla eurooppalainen tutkintamääräys. Ja tässä on useampia horisontaalisia kysymyksiä, joita on käsitelty. perusoikeudet ja tunnustamattomuus. Ja nyt annan puheenvuoron Natalie Griesbeckille, joka voi esitellä mietintöluonnoksen. Natalie, sinulla on puheenvuoro. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja ja rakkaat kollegat. Olen iloinen, että vihdoin voin tänään esitellä tämän mietintöluonnoksen tähän asetukseen, kun kysymys on vastavuoroisesta tunnustamisesta, kun kysymys on varojen jäädyttämispäätöksestä ja menetetyksi tuomitsemisesta. Hyvin lyhyesti vain tästä mietinnöstä. Ensinnäkin kaksi huomiota alkuun. Tämä on uusi instrumentti Euroopassa ja se kuuluu tähän arsenaaliin, joka on hyvin tärkeä ja olennainen, kun pyritään torjumaan järjestäytynyt rikollisuutta ja myöskin terrorismin rahoitusta, koska tietystikin päätös tuomitsemisesta on yksi tärkeä järjestäytynyt rikollisuuden torjuntaväline, mutta myöskin terrorismin torjunnan väline. Tämä on myös hyvin hyödyllinen, kun pyritään korvaamaan uhreille kärsimykset tai rahoittamaan myöskin järjestäytyneen rikollisen, rikollisuuden vastaista taistelua. Hyvin paljon rahaa on pelissä mukana ja tässä pitäisi pysäyttää raha, joka tulee markkinoilta rikollisille järjestelyille. En tiedä, onko tämä tarkka tieto, mutta aika vaikuttavalta kuulostaa, että on arviointi, että 98 prosenttia noin rikollisista varoista eh, eivät tule takaisin perityksi. Siis tämä on valtava määrä ja tämä on hyvin tärkeä väline Euroopassa. Ja tietystikin ja kuten tavallista on Euroopan unionissa ja muissakin yhteyksissä tällä alalla on olemassa kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan tähän rajat ylittävän rikollisuuden puuttua jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat tällä hetkellä täys, täynnä porsareikiä Euroopan unionissa ja erityisesti mm, kysymys on vielä suoremmasta ilmiöstä, kun se ylittää rajat. Tähän tarvitaan siis välinettä. Toiseksi haluan korostaa, kuinka tärkeää on juuri valita tämä instrumentti, kuten komissio on asetusta siis halunnut tässä esittää, eikä niinkään direktiiviä, niin on todella iloinen tästä. Monet muutkin kollegat ovat. Tämä on hyvin keskeinen elementti ja tämä antaa lisää selkeyttä ja myöskin oikeusvarmuutta. Ja tämä vie pois tiettyjä vaikeuksia, jotka liittyvät siihen, kuinka sitten kansalliseen lainsäädäntöön tämä viedään ja toivon, että tämä jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen tulee tehokkaammin otetuksi käyttöön. Sitten hyvin nopeasti mietinnön sisällöstä neljä huomiota. Ensinnäkin ehdotan, että komission tekstiä muutetaan, jotta voidaan perusoikeuksia suojella paremmin, kun kysymys on jäädyttämisestä, varojen jäädyttämisestä sillä tavalla, että otetaan tähän ei-tunnustamisen ja ei-jäädyttämisen päätöksen täytäntöönpanosta kun kysymys on siitä, että perusoikeuksia ei noudata. Tiedätte kaikki, että tämä vaatimus on parlamentin vaatimus ja joskus tietysti jotkut sanovat, että ei, tätä nyt ei ole niin tarpeen sanoakaan, tämä on aivan ilmeistä, mutta on parempi kuitenkin muistuttaa tästä, että tämä on hyvin keskeinen osa tätä asiakirjaa ja siis avainelementti. Sitten ehdotan myöskin, että sellaisia säännöksiä, jotka liittyvät menettelytapoihin, vahvistetaan ensin, ensinnäkin kun kysymys on kaikista mm, kyseessä olevista henkilöistä, näiden henkilöiden tiedonsaantioikeus ja myöskin kolmansien osapuolien ähm, asema, joihin nämä päätökset saattavat vaikuttaa. Äh, tämä on hyvin tärkeä osa-alue, joka on juridisesti myöskin tarkasteltava, kun kysymys on kolmansista henkilöistä. Äh, toinen tavoite, äh, toinen huomioni, niin tässä asiassa ja mietinnössä on se, että pyritään yksinkertaistamaan ja selventämään asiantilaa. Sillä on hyvin tärkeää, että selvennetään asetuksen säännöksiä ja lähennetään näitä erilaisia mekanismeja, jotka liittyvät vastavuoroisen tunnustamiseen ja harmonisoidaan tätä uutta instrumenttia suhteessa muihin lainsäädäntövälineisiin, joita EU:ssa on jo olemassa tältä osin. Kolmas tavoite on se, että parannetaan ja tämä on hyvin tärkeä elementti myös, parannetaan tehokkuutta ja nopeutetaan myöskin näiden kahden päätöksen vastavuorosta tunnustamista ja helpotetaan menettelytapoja, jolla saadaan nämä päätökset siirretyksi paikasta toiseen. Ja kansallisten viranomaisten täytyy myöskin saada tukea ja heidän rooliaan täytyä, täytyy saada tukea siis siltä osin, että tämä on jouhevampaa ja että nämä päätökset pannaan nopeammin täytäntöön, kun lainsäädäntöpuitteet se sallivat. Ja neljänneksi vielä lopuksi keskeinen asia on se, että pyrimme kaikkiin keinoin Euroopan unionin tasolla ja myöskin jäsenvaltioissa pääsemään äh, eroon siitä, että optimaalisella tavalla äh, käytetään nämä äh, perityt varat ja että pyrittäisiin käyttämään niitä esimerkiksi sosiaalisiin tarkoituksiin tai vaikkapa juuri uhrien ähm, haittojen korvaamiseen tai vaikkapa siihen, että pyritään torjumaan kansainvälistä järjestäytymistä rikollisuutta. Tätä minä ehdotan tässä mietintöluonnoksessa ja odotan tietysti, että nämä neljä keskeistä asiaa olisivat sellaisia, jotka tätä niin edelleen parantaisivat tietysti muiden kollegoiden myötävaikutuksella. Kiitos. Kiitos Natalia. Annetaan puheenvuorot varjoesittelijä Rova Metsällä Poliisin puolesta. Kiitos. Tosiaan korvaan nämä sen, joka on tällä hetkellä vaalipiirissä varjoesittelijä. mehän pitää useimpia esittelijän tarkistuksia EPP-linjan mukaisena, mitä tulee terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan. Hän on esittelijän kanssa täysin samaa mieltä siitä, eh, mitä kos- mikä koskee komission päätöstä valmistella asetusdirektiivin sijaan, koska asetuksen pohjalta kansainväliseen rikollisuuteen ja terrorismiin voidaan puuttua entistä paremmin. Poliisi on tehnyt joitain tarkistuksia liittyen takavarikoitujen omaisuuserien käyttöön yleishyödyllisesti. Kun puhutaan jäädyttämisestä ja takavarikoitujen, rikoista. Näin, näiden kautta voidaan heikentää terroristi- ja rikollisjärjestöjä, mutta näin voitaisiin käyttää ö, takavarikoituja omaisuuksia sosiaalisiin tarkoituksiin uhrien ja uhrien yhteisöjen vahvistamiseksi ja tukemiseksi lainvalvontaviranomaiset valtioissa. Äh, voivat tehdä tässä tärkeää työtä. Ja poliisi haluaa vielä varjoesittelijöiden keskusteluissa äh, nostaa tiettyjä seikkoja esiin. Hän ilmoittaa näistä esittelijä Krispekille mitä pikimmin ja kertoo, että tosiaan joitain tarkistuksia on vielä odotettavissa tekstin parantamiseksi entisestä. Ja S&D ryhmässä herra Pavel Emilian puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia mietintöluonnoksesta. Meillä oli tapaamisia ennen mietintöluonnosta. Tämä on oikein hyvä. Me pidämme komission ehdotusta näistä rikoshyödyn jäädyttämisestä, joka on tärkeää tämä terrorismin ehkäisemiseltä, koska se vie rikollisilta rikoksen hyödyn, mutta jäädyttäminen ja takaisin ottaa, kuten EPPn esittelijä ja varjosteleva mainitsivat, mahdollistaa myös, mahdollistaa myös uhrien korvaamisen ja vaarojen pal- suuntaamisen rikoksen ehkäisyyn tai lain valvontaan. Minä myös tuon komission ehdotusta ja asetuksen direktiivin ja asetuksen, jotta saadaan lähennetty eurooppalaista lainsäädäntöä. ja aikana tapasin komission edustajia ja eri asiantuntijat eri kentiltä ja Tartun vielä kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin ei-tunnustaminen ja ei-täytäntöönpano jäädyttämistä takaisin perintämääräyksissä. Tämä oikeudellinen keikka täytyy ymmärtää oikein ja täytyy tehdä ero pako- pakollisten valinnaisten oikeudellisten perustelujen välillä, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys. On erittäin tärkeää, että lainsäädäntö yhdenmukaista vastavuoroista hyväksyntää olevalla tavalla meidän ryhmältä olennaista on myös perusoikeudet turvataan ja arvostetaan esittelijän kommentteja tässä. Niitä täytyy, ne täytyy taata ja turvata. Ja eri osapuolten turvakennot täytyy käydä läpi. Ja sitten teemme tarkistuksia tästä. Ja sitten takaisin perin varojen suhteen komission ehdotus olevan reilu. Ehdotan, että käytäisiin lisäkeskusteluja erilaisten jakojärjestelmien suhteen, esimerkiksi tämä 50-50-jako koskien yli 10 000 euron summia. Kiitos työstä. Teemme tarkistuksia kaikista näistä aiheista. Kiitos Emilian. Ja EFDD. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Ringrazio innanzitutto. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle erinomaisesta työstä. Ja kiitos siitä, että hän on ollut varjoesittelyiden kanssa tiivissä kontaktissa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. On hyvä, että on valittu asetus, koska se tuo lisää selvyyttä ja oikeusvarmuutta ja se on myös sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja näin voidaan välttää se, että tätä huonolla tavalla kansalliseen lainsäädäntöön sitten viedään. Ja parasta olisi, jos menettely saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti. En nyt lähde tässä käymään läpi näitä samoja asioita, että on torjuttava rikollisuutta kyllä. Asetus liittyy myös rahanpesuun. Minä itse olen esittelijänä, kun kysymys on kierrätyksestä ja ää, mielestäni on hyvä, että myöskin tässä otetaan esille tämä menetyksi tuomitsemispäätös samalta osin. Tämä on keskeinen kysymys tässä nykyisessä asetuksessa minulle. Ja myöskin kun kysymys on näiden menettelyiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, niin tarvitaan todella sen että on kaikissa vastaavissa menettelytavoissa, jotta voidaan nopeasti myöskin sitten tuomita syylliset. Tietysti tämä ei suoraan voi johtaa tuomitsemiseen minä tulen sellaisesta maasta, jossa järjestäytynyt rikollisuus on aina tuntunut, toiminut aktiivisesti ja aggressiivisesti Italiassa. Tätä on pyritty myöskin aika tehokkaasti torjuttu. Monia keinoja on todettu hyviksi. Ja esimerkiksi juuri, jos tehdään päätös menetyksi tuomitsemisesta ja siihen ei liitty tuomioita, niin se on ongelmallista. Toinen sama asia, josta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, äh, on hyvä pyrkiä välttämään väärinkäytöksiä, jotta millään lailla tämä ei myöskään äh, vaikuta siihen, kuinka nämä äh, menetyksi tuomitut varat sitten käytetään ähm, sosiaaliset tarkoitusperät liittyvät juuri tähän. On hyvä, että näitä menettelytapoja myöskin nopeutetaan ja että on hyvä, nopea, tehokas yhteistyö kaikkien viranomaisten kesken. On hyvä myöskin edistää tiedonvaihtoa eri jäsenvaltioiden kanssa, jotta tieto kulkee paremmin jäsenvaltiosta toiseen. Barbara, did you indicate for the... Barbara, haluaisitko pyytää puheenvuoron Barbara Spinelli? Ah, innanzitutto vorrei Ensinnäkin kiittäisin Natalita erinomaisesta työstä. Erityisesti haluaisin kiittää häntä tarkistuksista perusoikeuksiin liittyen niiden kunnioittamiseen liittyen ja siihen liittyen, että käsittelyissä on kunnioitettava sääntöjä ja samoin sitten tämä uhrien tilanne ja se, että takavarikoidut varat voitaisiin käyttää sosiaalisiin tarkoituksiin heidän hyväkseen. Arvostan kovasti myös esittelijän tarmokasta toimintaa ja todella sitä, että tämä perusoikeuspuoli on hyvin, hyvin huolellisesti kautta linjan otettu huomioon. Joitain ongelmia minulla saattaa olla sen suhteen, että tässä ehdotetaan todella asetusta direktiivin sijaan, mutta tärkeintä ehkä tässä on Natalin tarkistus 31. Siinä puhutaan takavarikkomääräyksen mm, ja siitä, että sitä ei tunnusteta tai oteta huomioon. Ja kun puhutaan näistä takavarikkomääräyksistä, määräyksistä, niin nämä, etteivät ne olisi sitten toimenpanovan viranomaisen toiminnassa perusoikeuksia kunnioittavia ja todella perusoikeuksien kunnioittaminen on minun punainen lankani tässä kautta linjaan. On kaksi erityisen arkaluontoista asiaa, nimittäin vastavuoroinen tunnistaminen, takavarikkomerausten vastavuoroinen tunnustaminen ja tämän lisäksi eh, sitten nämä eh, tapaukset, jotka eivät perustu tuomioon. Italian tapauksessa edustaja Corrao jo nosti esiin nämä mahdollisesti ongelmalliset eh, tapaukset. Ne ovat Italiassa ihan itsestään selviä, mutta eivät ehkä niinkään muualla Euroopan unionissa, jos takavarikon pohjalla ei ole tuomiota niin äh, tilanne on ihan toisenlainen ja äh, esimerkiksi monissa pikkukaupungeissa ja kylissä on monia mafiapomoja joita ei ole saatu vastuuseen ja joissa mm, tapauksissa tuomioita ei koskaan ole saatu täytäntöönpäntä. Kiitoksia. Ennen kuin pyydän pohjattomalta ja komissiolta kantoja, haluaako joku jäsen vielä puhua? Ei. Selvä. Pohjattomaa ensin lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Rova Grisbergille erinomaista työstä ja varjo esittelijöitä höllistä kommenteista. Ja lyhyesti aloitimme työskentelyyn tammikuun alussa. Olen vakuuttunut, että olemme edenneet aika hyvin. Olemme kovasti ponnistelleet täsmentääksemme ja selkeyttääksemme tekstiä. Joitakin kysymyksiä vielä on ratkaistavaksi, esimerkiksi välineen sovellusala. Ja josko tämä ennaltaehkäisevät äh, takavarantikoitejärjestelmät, kuten Italiassa otetaan mukaan. Ja huomenna ministerit keskustelevat tästä neuvostossa. Ja sitten välineen oikeudelle muoto. Direktiivi vai asetus? Keskustelu on ollut käynnissä alusta lähtien. Ja tartumme tähän nopeasti oikealla tasolla ja saamme päätöksen tästä kysymyksestä pian, toivottavasti. Viro puheenjohtajamaana pyrkii saamaan yleisen lähestymistava vuoden alussa hyväksytty ja toivottavasti Bulgarian puheenjohtajakaudella on hedelmällinen, hedelmällistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Ja komissio. Merci, monsieur. Kiitos. Komissio toivoo, haluaa kiittää Rauva Griesbeckia mietintö luonnoksesta tärkeällä alueella – joka laajalti jakaa ehdotuksemme tarkoitukset, joilla pyritään taistelemaan tehokkaammin rikoksen rahoitusta vastaan. Ja tämän välineen eli vastavuoroisen tunnustamisen avulla pyritään äh, mahdollistamaan äh, rikoksen tuotto jäädyttämään takaisin ottamaan tehokkaasti. Äh, Sitten on tukenut asetusta oikeana keinona tavoitteiden saavuttamiseksi. Meille myönteistä on myös muiden osapuolten tarkistukset, joilla pyritään menemään samaan suuntaan. Itse asiassa asetus soveltuu valitettavasti jäsenvaltiossa. Se ei tarvitse transponointia ja vastavuoroisen tunnustaminen on samanlaista – samoin jäädyttäminen takaisinotto. Meillä ovat erittäin myönteisiä myöskin tekstin selkeytykset ja tehokkuuden lisääminen. Perusoikeuksista komission sitä mieltä, että tässä menettelyn tasapaino ja henkilöiden oikeus, oikeudet niiden suhteen pyrimme tasapainoon. Eli meillä on sama tavoite, mutta olemme sitä mieltä, että liian laajan tunnistamattomuuden periaate voisi haitata tekstiä. Meistä ehdotus nykymuodossa antaa riittävästi tukoja. Komissio painostaa, painottaa sitä, että hän haluaa työskennellä lähestyä Rova ja live kanssa, jotta loisimme aitoa lisäarvoa nykyisessä oikeuskehikossa. Sinä. Kiitos ja nyt Natali viimeinen sana. Merci, euh, merci president. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla ja myös nautinnolla näitä huomioita kollegoilta, varjoesittelijöiltä. Olen iloinen siitä, että voimme jatkaa työtä siihen suuntaan, joka on meille kaikille mieluinen ja että tällä tavalla saamme tällaisen tärkeän instrumentin käyttöömme. Kiitos myöskin siitä konsensuksesta, jota selkeästi tuntuu olevan tästä välineestä, mieluiten direktiivi, direktiivin sijaan siis asetus. Ja panin merkille myöskin puolin ja toisin nämä huomiot ja myöskin näitä tarkistuksia varmasti vielä työstämme, erityisesti kun ajatellaan juuri Italian erityistä mallia näiden tuomioiden osalta. Tämä saattaa muodostua siis ongelmaksi, kun ajatellaan sitä ja sen muihin kansallisiin lainsäädäntöihin. Ja myöskin puheenjohtajavaltion ja komission kommentit kuulin, olen luonteeltani optimisti, mutta uskon joka tapauksessa, että pääsemme tässä kunnianhimoiseen tulokseen, jotta meillä on todella tehokas, selkeä, nopea Äh, instrumentti, jolla voidaan torjua kansainvälistä äh, järjestäytyntä rikollisuutta Euroopan unionissa. Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana tähän saakka. Thank you, Natalie. Kiitos Natalie. Oikein rakentavaa. Ja tarkistusten takarajan 26. lokakuuta. Oliko se menevä? Onko lokakuussa paljon takarajoja ja paljon äänestyksiä? Livellä on paljon työtä lokakuussa mainitsenpä vaan tuon kohta kahdeksan. Olemmeko me... Oletteko te valmiita Frontexin johtajan kohtaamiseen? Viiden minuutin tauko. Fabrice Legeri tulee viiden minuutin kuluttua paikalle. Kirjallisesti, vi- kirjallisesti viisi minuuttia. 11.25.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 Colleagues, thank you for your patience. Uh, Mr. Legeri obviously is here now. Herra Legeri on paikalla. Voisitteko istutua? Hyvät kollegat, toivotan herra Legerin Frontexin pääjohtajan. Päivän kokous keskittyy erityisen teemaan, herra Legeri raportoi joka tapauksessa Frontexin työstä. Ja mielestäni on hienoa, että hän käy kokouksissamme erityisesti ajankohtaista aiheesta kuuteen etsintä- ja pelastustyöt Välimerellä tai tänään, kun hän puhuu Frontexin toimista laajemmin. Mä pyydän teitä esittämään kysymyksiä. Mutta Frontex se myös lähettää meille kertomuksia ja me kiinnitämme erityisesti huomiota ja, ja hänen käytänsä täällä on tiilivelvollisuutta parlamentille, joka on osana Euroopan raja- ja merivalvonta lainsäädäntöä, jota valiokuntamme käsitteli. Muistan tämän teitä, että artikkeli Plan 34 pohjalta. Meitä tulee kuulla muodollisesti monivuotisesta ohjelmointiasiakirjasta ja koordinaattorilta pyydetään kommentteja asiakirjaan huomenna ennen työpäivän loppua ja kysymykset lähetään Frontexille. Ja tältä pohjalta annankin pohjavuoroherra Legerille. Joten tuolta pohjalta Tämän lisäksi kollegat varmasti haluavat ottaa esille kysymyksiä Välimerestä. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, herra Leger, koska varmasti jatkokysymyksiä tulee paljon. Tervetuloa ja pyydän teitä puhumaan. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat äh, parlamentin jäsenet, oikein hyvää aamupäivää teille kaikille ja kiitos sitä, että sain tilaisuuden äh, kertoa teille nyt äh, Frontexin toiminnasta. Niin kuin äh, puheenjohtaja tuossa kertoi, meillä on tässä ähm, jokunen eri kertomus, ehkä niistä huippukohdat näin nämä alustuksena. Vuotuinen toimintakertomus 2016 nosti esiin viraston kehityksen vuonna 2016 keskittyen tässä kertomuksessa erityisesti operatiiviseen toimintaan keskisellä ja itäisellä välimerellä. Samoin sitten politiikan tason avaintoimet, eli meidän tulee tukea Euroopan muuttoliikeagendassa. Samoin antaa tukea komissiolle, muun muassa kun Schengenin rajakoodistoa uudistetaan, tulo- ja lähtöjärjestelmää uudistetaan ja niin edelleen. Samoin sitten turvallisuusunioni ja komissio pyysi meitä mukaan tietojärjestelmien yhteen toimivuus korkean tason työryhmään. 2016 uusi toimivalta 60. astui voimaan. Ja piakkoina saatte pienen kirjasen, joka valmisteltiin tiedottamaan toimielimille tästä uudesta toimivaltuutuksestamme ja toiminnastamme sitten sen jälkeen. Mutta vuoden 2016 aikana lokakuuhun asti siis toimimme vanhan toimivaltuutuksen pohjalta ja lokakuun kuudes päivä alkaen sitten tämä uusi. Mm, pilottihankkeita toteutettiin, niissä keskityttiin merirajoihin ja Poseidonin eh, ja Triitonin ja Heran kaltaisiin toimiin Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa siis – Samoin sitten Poseidon Kreikassa nopean ää, toiminnan hanke. Sitten meillä oli maarajoilla toimia, erityisesti rajavalvonta ja rajatarkastukset. Samoin sitten vahvistimme toimintaa valvontaa lentokentillä ja 2016 mm, myös 232 palautuslentoa Frontex järjesti, eli 250 prosentin kasvu edelliseen vuoteen. Kaiken kaikkiaan palautettiin 10 700 laitonta maahanmuuttajaa, jolla ei ollut oikeutta jäädä Euroopan unioniin. Heidät palautettiin todella Frontexin avulla. Sitten eh, raja voimavarojen hallinta, mm, esimerkiksi rannikkovartiosto toiminnassa uuden toimivaltuutuksemme puitteissa loimme tämän nopean reaktion mm, ryhmän joka todella, johon liittyy 1500 henkilöä, jotka voivat toimia hyvin nopeasti kutsusta. Samoin sitten tuemme rikostutkimuksissa ja erityisesti tiedonjaossa, tiedonjaossa muun muassa henkilötietojen osalta Europolin ja muiden viranomaisten kanssa. 2016 käynnistettiin myös arviointi tuesta tuestamme jäsenvaltiolle, jota muuten vahvistettiin myös. 90 pyyntöä jäsenvaltiolta tuli. Meitä pyydettiin valvomaan tiettyjä ää, ää, mm, rajojen lähialueita satelliittikuvien avustuksella ja samoin sitten tutkatoimintaa merialueella. 2016 meillä oli Balkanin alueella myös tämä sisältää Turkin käynnissä hanke. Ja mitä tulee sitten perusoikeustoimintaan, niin päivitimme toimemme tosiaan uuden toimivaltuutuksen pohjalta, joka astui voimaan lokakuussa. Toimiemme määrä lisääntyi 290 prosenttia merialueilla, kolmanneksen maa rajoilla ja 10 prosenttia lisäystä lentokentillä. Kun sitten puhutaan monivuotisesta ohjelmaluonnoksesta 2018-2020 ajalle, voisin todeta, että tämä asiakirja luonnos on jo ollut käsittelyssä viraston johtokunnassa. Siitä on keskusteltu ja myös komission lausunto on saatu. Olemme kuulleet komissiota saadaksemme siltä ennakko lausunnon. Olettama tässä vaiheessa on se, että me tulemme Ähm, uudistamaan toimintaamme. Seuraava johtokunnan kokous pidetään marraskuussa ja olettamus on tässä vaiheessa se, että neljä monivuotista tavoitettamme säilyvät ennallaan. Tietoisuus, vastaus ja tietenkin toiminta ja performanssi. Ja mitä tulee strategisiin painopistealueisiin, ja suunta viivoihin vuoteen 2020 saakka tai sitä kohti, niin ensinnäkin operatiivinen tekninen strategia, joka liittyy yhteiseen rajahallintoon. Tämähän on käynnissä tämä työ ja Euroopan parlamentti, komissio ja virasto tekevät tässä yhteistyötä, ovat kaikki mukana tässä työssä – työryhmä perustettaneen piakkoin ja kokoontuu Brysselissä. Sitten vahvistetaan äh, meriulottuvuutta. Tämä liittyy luonnollisesti rannikkovartiostotoimintaan. Sitten vahvistetaan viraston tukea ulkorajoilla maahanmuuton hallinnoimisessa ja neljänneksi sitten sitten vahvistetaan entisestään toimintaamme palautusten alalla. Viidenneksi vahvistetaan viraston yhteistyötä kolmansien maiden kanssa täysin toimivaltuutuksen puitteissa. Ja kuudes strateginen suuntaus on operatiivisen ja hallinnollisen äh, toiminnan vahvistaminen. En halua tässä nyt ehkä puhua liian pitkään, mutta ehkä jokunen sana kuitenkin vielä talousarviosta. Saatatte havaita, että työohjelmassa vuodelle 2018 tässä on tällainen budjettikohta 29,8 miljoonaa euroa muut operatiiviset toimet, ja tämä on sitten jaettu vielä kahteen. Yksi osa on pakolliset, pakollinen varaus, joka meidän täytyy säilyttää, vähintään 4 prosenttia operatiivisten toimien varoista 9 yksi miljoonaa euroa. Ja sitten on tämä toinen osa, niin kutsuttu operatiivinen joustavuus, ja tämä summa sen jaosta päätetään sitten, kun nämä täytäntöön pannaan vuoden 2018 työohjelmaa. Mehän olemme tässä nyt vielä esimerkiksi uuden viraston, virastomme mm, rakenteen täytäntöönpanovaiheessa ja valmistelemme uusia strategioita ja johtokunta on ymmärtänyt, että tässä vaiheessa tarvitaan tällaista siirtymäkautta. Sananen kuusi viisi kuusi kautta 2014 asetuksen täytäntöönpanosta tässä kyse on ulkoisista merirajoista ja Frontexin meritoiminnasta. Tämä on kolmas kertomus, vuosikertomus niin kuin aina. Ja voitte havaita tässä selitykset määräyksistä ja myös operatiiviset toimet, kuten Mm, etsintä- ja pelastustoimet merellä ja mitenkä nämä täytyy hoitaa. Sitten Triton, Poseidon ja nämä konkreettiset hankkeet nopean toiminnan puitteisto sekä sitten vielä Hera Espanjassa. Ja voidaan todella nähdä, että asetus on selkeyttänyt kansallisen viranomaisten roolia, samoin kuin kansainvälisen koordinointikeskuksen roolia ja komentojärjestelmää, jossa Frontex on todella toimissa operaatioissa mukana ja näin vahvistetaan kansainvälistä koordinointikeskusta ja kansallisia meritoimintakoordinaatiokeskuksia. Ne, ne, ne toimitaan siis yhteen. Tämä on tämän asetuksen täytäntöönpanon lopputulema. 2016 havaittiin myös, että ero pidätysten ja etsintä- ja pelastustoimien välillä oli yhä vaikeampi tehdä, erityisesti Triton operaatio, operatiivisella alueella tai sen lähistöllä oli eri sidosryhmien edustajia paikalla, jotka eivät liittyneet tähän kordi markkinointitoimintaamme ja kun sitten tämän vuoden heinäkuussa sovittiin Triton operaation suunnitelmasta, sen uudistamisesta, niin Italia pyysi itse asiassa uudelleen tarkastelua näistä syistä. Ja tässä nyt oikeastaan se, mitä halusin korostaa. Ehkä ihan lyhyesti vielä voisin esitellä toinen, toisen äm, kertomuksen, nimittäin äh, kertomuksen, joka liittyy äh, teknisiin käytettävissä äh, oleviin operatiivisiin välineisiin. Nyt puhutaan siis jatkuvasti vuodesta 2016, niin kuin tiedätte, ja hyvä uutinen oli, että teknisen kaluston valmiusluetteloa saatiin laajennettua, samoin kuin sitten jäsenvaltioiden raja- ja rannikkovartiostoryhmiä, jotka ovat käytettävissä. Eli tuhat tuhannesta 1500 virkailijaa oli kentällä toiminnassa jatkuvasti, keskimäärin 30 alusta ja hyvin paljon muuta kalustoa, kuten lentokoneita, helikoptereita ja niin edelleen. Voimavaroista voin sanoa sen verran, että meillä on todella tämä mm, pakollinen valmiusluettelo teknisen kaluston ja näiden henkilöryhmien osalta ja täytäntöön pano, strategian täytäntöön pano vaatii nyt sitten myös sitä, että virastolla on omaa teknistä kalustoa ja olemme juuri hieno säätämässä tai päivittämässä ää, tätä ää, virkamiesten tai käytettävissä olevien valmiusjoukkojen ja ryhmien ää, luetteloa. Meillä on tieto viidestä tuhannesta virkamiehestä jäsenvaltioissa, jotka ovat jo osallistuneet Frontex toimiin. Eli he ovat rannikko- ja rajavartioita, jotka pystyvät osallistumaan Frontexin toimintaan. Ja tämä on oikein hyvä uutinen. En tosiaan halua puhua liian pitkään. Meillähän on tässä myös Frontexin lopullinen tilinpäätös 2016. Frontex sai puhtaat paperit tilinpäätöksensä suhteen, eli kaikki äh, Frontexin rahaliikenne on saanut hyväksynnän. Ja tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiinne operatiivisesta tilanteesta, jos teillä kysymyksiä on. Kiitos paljon. George. Kiitos. Keskeytin puheenjohtaja hieman. Aloitamme vähän myöhässä ja tärkeitä kysymyksiä on tulossa. päätämme kirjeen monivuotista ohjelmoinnista ja valita 20. marraskuuta esitelläksenne pilottiprojektin tulokset Merenkulkuviraston edustajien kanssa. Mainitsin tämän nyt sen sijaan, että tekisimme tämän lopussa. Tiedän, että teillä on tärkeitä kysymyksiä Frontexin johtajilla. Ehkäpä kaksi minuuttia per henkilö, jotta jää vastaukselle aikaa. 12.30 täytyy lopettaa. Fabrice oli esitteli. Fabriks. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensiksi haluaisin onnitella teitä teidän yksivuotispäivästään ja te olette nyt instituutio, jota arvostetaan. Ja se on kansainvälisesti tunnustettu. Meillä on joitakin kysymyksiä. Ehkäpä kysymyksiäkin, kommenttejakin. Olet tehneet hienoa työtä useammassa maassa. Teidän työtä niin näen, että tällä hetkellä vain 14 maata antaa panoksensa tähän nopean reaktion puuliin. Ymmärtääkseni jos ajatellaan teidän kapasiteettianne 5000, miten me voisimme auttaa muita maita auttamaan teitä aktiivisemmin? Velvollisuuksienne joukossa on palauttaminen. Edistöstä on tullut paljon, mutta ajatellen jäsenvaltioiden pyyntöjä – Valtaispöydät kasvavat. Pitäisikö tätä tehdä ottaa teidän ja jäsenvaltioiden yhteistyön parantamisessa tässä tärkeässä aiheessa? Koskien laittomia maahanmuuttajia. Ja strategian suhteen työskentelette komission kanssa rintarinnan poliittisen strategian luomiseksi ja työtä Rinta rinnen, tästä, että yhteistyönne on hyvää. Muuten olisi vaikea edetä. Voisitko vähän valaista, kuinka pitkälle muut instituutiot menevät? Paljon kiitoksia hienosta panoksesta EUn luomiseksi. Fabrics, and thank you for setting. Kiitos, Sarah Fabrics. Kiitos tästä. Pidit aikarajasta kiinni. Rova Guillaume. J'ai perdu. Oui, j'ai encore plus bref. Voilà, Vielä lyhyemmin. Kiitokset. Äh, valitettavasti en ollut heti tuossa alkuun paikalla, mutta haluan kiittää tästä tehdystä työstä ja tästä kuluneesta ajasta. Jotkut kollegat varmasti vielä tulevat näihin meripelastustehtäviin, mutta tässä haluaisin vielä kuulla, vaikka tämä ehkä onkin vähän herkkä aihe, siitä tavasta, millä tavalla Välimeren alueella muut kuin Frontexin alukset vaikuttavat toimintaanne ja vielä tarkemmin, kuinka olette Välimerellä juuri nähneet sellaiset alukset, joiden tehtävä on ollut ikään kuin aggressiivisempaa mm, näitä muuttajia kohtaan, joten mm, erityisesti vielä tarkoitan juuri näiden ääriliikkeiden aluksia, joita siellä Välimerellä on ollut. Ja toinen seikka, jonka haluaisin myöskin ottaa tässä esille, jos on, johon toivon teiltä valaistusta, tämä liittyy tähän valitusmekanismiin, joka on otettu käyttöön. Kuinka tulkitsette sen toimintaa ja sen tuloksia? Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Merci. Kiitos. Nyt minun tehtäväni kiittää teitä uuden viraston ensimmäisen vuoden toiminnan päättyessä meillä on erinomaista vuoropuhelua ratkaistaksemme yhdessä monimutkaisia, hankalia kysymyksiä. Vain yksi kysymys. Toinen kysymys, joka koskee perusoikeusviraston tuloksia, siihen vastasitte. Kysymykseni koskee teidän operationaalista toimintaa viime kokouksessa kerrottiin, että vain yhdeksän jäsenvaltiota tarjosi henkilöstöresursseja täysimittaisesti virastolle kentälle. 1500 virkamiestä plus 500, jotka voitaisiin nopeasti ottaa käyttöön. Haluaisimme tietää, jos kaikki jäsenvaltiot ottavat hyvin osaa. Konnettavatko kaikki jäsenvaltiot? sitoumuksiaan? Antavatko ne panoksensa? Ja ne, jotka eivät ota osaa, eivätkö ne halua vai pysty? Siinäkin on ero. Kiitos. Thank you. Mr. Becker, please. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, Lecheri erittäin äh, informatiivisesta puheenvuorosta ja kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä. Nyt esittäisin teille kysymyksen. Jospa ajatellaan, että seuraava suuri maahan mm, muuttoaalto on tässä piakkoin taas tulossa Afrikasta, niin äh, Frontexhan tekee erinomaista työtä. Me tunnustamme tämän työn arvon, me olemme kumppaneitanne ja tunnustamme todella työn, työnne arvon ja iloitsemme siitä. Mutta kun ajatellaan tätä uhkakuvaa ja vastausta edessä oleviin uhkiin, niin äh, tosiaan ensimmäinen kysymykseni on, että onko seuraava muuttoaalto tulossa. Ja toinen kysymykseni on sitten, se, että kun Frontex nyt on ja edustaa Euroopan unionia, niin eikö Frontexin pitäisi voida toimia huomattavasti vahvemmin, äh, huomattavasti itsenäisemmin. Äh, Frontex tarvitsee lisää toimivaltaa. Seuraava aalto lienee jo todella tulossa. No, Haluaisin kuulla, mikä teidän mielipiteenne on, mikä teidän kantanne on. Äh, minä olen täysin samaa mieltä kuin Itävallan ulkoministeri sanoi eilen. Hän näkee selkeästi niin, että mekin annamme aina Itävallan rajavartiosta voimia Frontexin käyttöön, kun pyyntö vaan tulee. Kiitos. Grazie, dottor. Kiitos, tohtori Leggeri että täällä esittelette Frontexin toimintaa. Meillä on pari kysymystä kansalaisjärjestöistä ja Afganistanista. Kansalaisjärjestöistä tiedätte Frontexia, te olette ottaneet etäisyyttä johonkin jolki lausumista, jota on teihin liitetty, että kansalaisjärjestöt ja ihmissalakuljettajat työskentelevät jotenkin kompuksessa. Mutta olette kuulleet uutisista jäsenvaltioita, jotka, jotka myös tekevät yhteistyötä kätketysti ihmisalkoitteen kanssa. Tällaista tietoa on kiertetty viime viikkoina. Ajattelen erityisesti Italiaa, joka on rahoittanut aseellisia joukkoja, jotka ovat, toimivat myöskin ihmissalakuljetuksessa. Nämä aseelliset joukot saavat Italialta rahaa, taistelevat niitä vastaan, jotka eivät Italialta rahaa saa. Sitten kansalaisjärjestöihin ja UNHCRn julkilausuman mukaan äh, kansalaisjärjestöt eivät vedä ihmisiä. Italian saapumiset ovat kasvaneet syyskuussa siitä huolimatta, että kansalaisjärjestöt ovat vähemmän aktiivisia. Ja sitten lopuksi Afganistanista. Amnesty on vedonnut siihen, että palattamiset lopettaisiin mahdollisimman nopeasti. Afganistanin konflikti on yhä intensiivinen. Afganistan on yhä vaarallinen paikka. Mikä on teidän mielipiteenne? Kiitos, että olette niin kurinalaisia. Ja meriraaja asetuksen esittelijä herra Kelju. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Leggeri tästä esittelystä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että viime vuosi oli todella tärkeä virastolle ja ulkorajoilla tilanne on ollut hyvin mutkikas ja uutta mandaattia tarvitaan uusi oikeusperusta, tuo lisää keinoja antaa tukea, mutta se tuo myöskin lisää toimivaltuuksia auttaa jäsenvaltiota, erityisesti kun kysymyksessä ovat palautusoperaatiot. Palautuksesta voisitteko kertoa, kuinka Partex osallistuu näihin EUn palautusoperaatioihin ja toiseksi tämä uusi asetus pyrkii kiertämään toisen viraston kohtaaman ongelman sen, että resursseja ei ole riittävästi jäsenvaltioiden osalta tämä uusi nopean toiminnan joukko, onko siihen tulossa riittävästi henkilökuntaa jäsenvaltioista. Ja viimeisenä kohtana, mitä tulee kansallisten ulko, merin ulkorajojen valvonnan turvaamisen tästä jo puhuttiinkin. Mielestäni tässä asetuksessa tuodaan todella ohjeistusta juuri näihin etsintä- ja pelastusoperaatioihin ja edelleen kuitenkin tämä tragedia jatkuu Välimerellä. Yksi ongelma on edelleen kuitenkin jälleen, kuten te mainitsittekin, erityisesti edelleen on ongelmia, kun pyritään ottamaan toiselta äh, pysäyttäminen ja toisaalta taas etsintä ja pelastusoperaatiot, mikä ovat niiden mikä on niiden ero. Ja usein kyse on siitä, että ei ole riittävästi operatiivista ää, äh, ää, Resursseja juuri tuolla Välimerellä. Te viittasitte tähän, mutta en ymmärtänyt täysin, mikä tässä oli takana, joten pyytäisin, että vielä voisitte selventää tätä asiaa, josta siis jo kertaalleen puhuitte. Carlos and Judith Sargentini. Sargentini. Pari Ymmärrän, että täällä tällä hetkellä 18 toimintajärjestelyä, työjärjestelyä kolmansien maiden kanssa. Voisitko vähän selvittää, minkälaisia järjestelyjä teillä kolmansien maiden kanssa, maiden kuten Nigeria? On keskusteluja tai neuvosteluita eri maiden kanssa, jotta saataisiin lisää järjestelyitä. Yksi niistä on Libya. Voisitko kertoa meille Minkälaisia keskusteluja teillä on ja kenen kanssa te pystytte käymään niitä ja mihin te pyritte? Perusoikeusviranomaisesta. Aikaisemmin totesimme, että, että heidän henkilöstömääränsä liian alhainen. Haluaisin tietää, missä vaiheessa olemme nyt, onko teille? toiminnallinen virasto. Oletteko ratkaisseet henkilöstöongelmat? Viime vuoden lokakuun kuudes päivä. Siitä lähtien meillä on ollut virallinen valitusmekanismi. Voisitko kertoa, miten se toimii? Minkälaisia valituksia tulee, minkälaista raportointia on? Verkkosivuilla on yleistä tietoa, mutta parlamentti tarvitsee vähän tietoa yksityiskohtia. Haluaisin ymmärtää paljon yksityiskohtaisemmin, minkälaisia valituksia on ja minkälaisia seurauksia. Ja palauttamista palautuslennot. Palauttamista eri jäsenvaltioiden kanssa vastaka selittää, missä loppuu jäsenvaltion vastuu ja missä teidän alkaa vai ovatko vastuut sekaisin koko matkan? Ja missä vaiheessa kolmannessa maassa EU on vastuunlappu? Rava Stevens. Kiitos puheenjohtaja parhaat kollegat. Haluan kiittää johtajaa erittäin selkeästä toimintakertomuksesta tuloksia on saatu aikaan ja mm, ne on myös otettu mm, myönteisesti vastaan. Olen kuitenkin joka huolissani siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät osallistu tähän nopean toiminnan Äh, järjestelmään, vain 14 maatahan siihen osallistuu. Ja sitten vielä palautukset. Olen tyytyväinen siihen, että palautusluvut ovat nousseet 450 prosentilla aiempaan vuoteen verrattuna. Voitko myös kertoa, että mihinkä maihin näitä henkilöitä on palautettu? Nythän meillä on äh, palautussopimuksia. Äh, ovatko ne olleet tärkeässä roolissa ja sitten äh, kun tulee ihmisiä Eurooppaan, erityisesti Kreikkaan ja Ita- Italiaan, niin onnistuuko heidän tunnistamisprosessinsa nyt paremmin kuin aiemmin? Tiedän, että äh, Tämä on ollut hyvin, hyvin vaivalloista esimerkiksi Kreikassa, koska heillä ei ole ollut ihan puhtaasti laitteistoakaan eikä mm, mahdollisuutta esimerkiksi ottaa sormenjälkiä. Tekevätkö kaikki tässä nyt yhteistyötä? Tiedän, että kun raja, rajojamme suojellaan, niin tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus. Sitten vielä tämä Italian mandaatti ja käytännössäännöstö. Näettekö, että tällä on ollut myönteistä vaikutusta pakolaisten palauttamiseen? Auttaako tämä käytännössäännöstö vai onko tilanne monimutkaistunut entisestään? Ja voisitteko arvioida todella myös tämän käytännön säännöstön vaikutuksia? Kiitos paljon. Gomez, please. Thank you, Dr. Leggeri. Kiitokset, Leggeri. Uskon, että teillä ei varmasti koskaan ole riittävästi henkilökuntaa, äh, jolleivät jäsenvaltiot uudista Dublin-järjestelyitä ja löydä todella sellaisia turvallisia tapoja, joilla äh, henkilöitä voidaan kohdella. Haluaisinkin kysyä, kuinka ähm, tämä äh, toimintanne neveltyy jäsenvaltioiden toimintaan tältä osin. Toinen kysymykseni liittyy, liittyy Libyaan. Mitkä ovat omat vaikutelmanne äh, Libyan viranomaisten kommenttien suhteen, niin ilmeisesti eurooppalaiset maksavat libyalaisille puolisotilaallisille joukoille, jotta he itse asiassa aiheuttaisivat enemmän vielä Libyassa selkkauksia, sisäisiä selkkauksia, kuten äskettäin juuri kävi. Onko teillä mitään viitteitä siitä, että uusia reittejä vaikkapa Espanjan kautta käytettäisiin enemmän? Tannoinhan Espanjan kautta tuli näitä muuttajia kesän aikana. Grazie Claude vorrei... Kiitos. Haluaisin puhua tapahtumasta, joka tapahtuu tässä viikon alussa rannikkovartiosta, Tonisian rannikkovartiosta pysäytti sen aluksen 80 ihmistä kuoli, moni on kadonnut. Julkinen mielipide ei tähän kiinnitä mitään huomiota. Kuolleisuus välimerellä kasvaa. Viime kuukausina on kovasti keskittytty kansalaisjärjestöihin on puhuttu uudistetusta käyttäytymissäännöstöstä. Ja monet kansalaisjärjestöt ovat vähentäneet etsintää ja pelastustoimia tapahtumien vuoksi. Ne ovat täysin lopettaneet tässä merellä. halutaan, että tämän vaikutukset näkyvät Frontexissa. Halusin vähän kuulla lisää siitä. Voitteko kertoa meille vähän enemmän etsintä- ja pelastustoimista? Pärjättekö niiden kanssa omin neuvoin? On paljon ihmisiä, jotka ovat mukana näissä toimissa. He eivät ole enää mukana. Pärjättekö? Vähemmän ihmisiä jättää lähtee Libiasta tällä hetkellä, mutta tilasta osoittavat, että Tunisiasta Algeriasta Mustalta mereltä on avannut uusia reittejä. Ja seuraako Frontex näitä virtoja? Kinichi. Grazie Presidente, io sarò eh, molto breve perché molti temi sono... Kiitos hyvin lyhyesti. Paljon asioita on tullut jo esille. Osaltani myöskin kiitän teitä näistä syvällisestä tiedosta, joita tänään annoitte. Ja kiitokset erityisesti myöskin siitä työstä, jota olette Frontexissa vuoden aikana tehnyt. Kuten tuossa kollega Koeljo totesi, haluaisin vielä täsmennyksiä juuri Italian osalta. Minäkään en ymmärtänyt täysin, mitä tarkoititte tuossa äsken tämän asian suhteen. Haluaisin sitten vielä ottaa esille erään toisen seikan ähm, uudelleenjärjestelyiden ja toimeenpanovaltuuksien yhteydessä. Äh, tarkoituksena on varmasti myöskin ihmiskaupan torjuminen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, joka tällaista toimintaa harjoittaa. voitaisiinko ajatella äh, yhteistyötä myöskin Afrikan maiden kanssa tässä yhteydessä? Frontexissa varmasti on 21 afrikkalaisen maan edustajia. Ehkä vahvempi yhteistyö voisi olla paikallaan, jotta voitaisiin myöskin vielä tehokkaammin pyrkiä ihmiskauppaa torjumaan. Äh, haluaisin vielä tiedustella siis, mitä tähän mennessä on tehty, mitä vielä on tehtävänä, mikä tilanne on tällä hetkellä, kuinka voisimme vielä tehokkaammin torjua ihmiskauppaa ja todella juuria koko ilmiön, joka on hyvin surullinen ilmiö kaiken kaikkiaan. No, yes, thank you, chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Lecheri esityksestänne. Mukava kuulla, että rajavalvonta virasto vahvistuu Monia kysymyksiä on tässä on jo esitettykin ähm, niistä toimintamahdollisuuksista ja kapasiteetista, joita teillä on, kun sitten puhutaan Europolista ja sen yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, niin Europolhan on ehdottanut neuvostolle, että se voisi jakaa henkilötietoja kolmansien maiden, kuten Libyan kanssa ja että Euroopan unionin tietosuojamääräykset ovat este tietojenvaihdolle Libyan kanssa. Minä itse olen erittäin tyytyväinen tämän esteen olemassaolosta. Mitäs mieltä te olette tästä? Sitten teidän päämajannehan on Varsovassa, Puolassa. Teette yhteistyötä myös Puolan rajavartioston kanssa. Tiedämme kuitenkin, että on asioita, jotka eivät liity mitenkään teidän virastoonne, mutta kyllä Puolan viranomaisiin esimerkiksi se, että Puolan rajavartijat eivät ota vastaan turvapaikanhakijoita esimerkiksi Valko-Venäjältä Miten tämä vaikuttaa teidän toimintaanne? Siis se, että kansallinen rajavartiosto ulkorajoillaan toimii, joka sattuu olemaan myös EUn ulkoraja, ja vaikka teillä ei olekaan siellä operaatiota käynnissä, niin nämä samat ihmiset, samat äh, viranomaiset ovat kuitenkin osa teidän laajempaa kokonaisuuttanne. Kiitos. Signor Leggeri. Kiitokset. Minäkin haluan äh, kertoa, että arvostan sitä, että tulitte tänne kertomaan Frontexin toiminnasta. Se on ollut siis määrällisesti että laadullisesti erinomaista. Kysymykseni kuitenkin liittyy siihen, minkälaista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa voidaan tehdä ja myöskin niin niihin kokemuksiin, joita on ollut hallitusten kanssa, ja erityisesti kun kysymys on Libyasta. Libe-valiokunta taannoin kävi Tunisiassa, mutta itse asiassa tarkoituksena oli varmistaa ja tarkastella, minkälainen tilanne on juuri näissä etsintä- ja pelastusoperaatioissa ja äh, kuinka äh, näitä ei pelkästään vain Tunisiassa, vain Libyassa olevia turvapaikanhakijoita kohdellaan. Ja juuri Euroopan unionin valtuuskunnan toimesta pyydettiin, että Euroopan unionin suurlähetystöt voisivat myöskin toimia Libyan osalta Tunisiassa ja todella kuulimme aikamoisia tapauksia, kuinka Libyan rannikkovartiosto on täynnä puolisotilaisia toimijoita ja että tähän liittyy todellisia riskejä, joihin emme pelkästään vain osallistu, kun kysymys on näistä etsintä- ja pelastustoimista, vaan että myöskin kysymyksessä ovat perusoikeudet. Kun ajatellaan kansalaisjärjestöjä, niin heitä syytetään myöskin siitä, että he houkuttelevat näitä Ähm, turvapaikanhakijoita ja sitten samanaikaisesti toisaalta taas myötävaikutetaan äh, siihen, että laittomasti maahan tulee äh, Pohjois-Afrikasta turvapaikanhakijoita. Ähm, haluaisinkin siis kuulla näkemyksenne tähän teidän asemastanne käsin. I didn't see you, but if you could be... Rova Winberg, en nähnyt teitä, voitko puhua lyhyesti? Eh? Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Ledgeri. Tosiaan monia kysymyksiä, jotka itsekin ajattelin esittää, on jo täällä esitetty, joten ehkäpä nyt sitten kysyn vain yksi kaksi kysymystä. Nimittäin nämä palautukset, jotka ovat mielestäni oikein mielenkiintoinen asia. Frontexin talousarvio on kolminkertaistettu. Me myös näemme, että maahanmuuttovirta on kutistunut ja 97 prosenttia Italiaan vuonna 2016 tulleista maahanmuuttajista oli taloudellisia maahanmuuttajia. Ja näin ollen palautukset ovat äärimmäisen tärkeä kysymys, johon meidän täytyy käyttää voimavaroja. Oma maani Ruotsin hallitus 2015-16 totesi, että Ruotsissa on 80 000 ihmistä, jotka täytyy palauttaa. Mitenkä Frontex valitsee nämä palautettavat henkilöt? Te puhuitte noin 10 000, 250 prosentin lisäys, mutta mistä te palautatte heidät ja mihin? Minä todella haluaisin tietää tämän, vaikka kysymys tässä jo esitettiinkin. Eli miten tämä, voivatko jäsenvaltiot pyytää teiltä apua palautuksiin ja miten tämä oikein toimii? Kiitos. Thank you to colleagues, Mr. Legere, please. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritetään vastata kysymyksiä nipussa puulaaminen ja jäsenvaltioiden osallistuminen eri yhteisiin toimiin ja puuleihin. En ole varma, ymmärsinkö oikein, mutta tilanne on sellainen, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät lakisääteisen velvollisuutensa täyttävät nopean toiminnan joukot tietyllä kiintiöllä henkilöresursseja – Näitä asetuksen liitteen yksi mukaisesti jäsenva- kaikkien jäsenvaltioiden on ilmoitettava, annettava tällainen luettelo tai ne ovat antamassa tällaista henkilöstä listaa. Kaikki ovat sitoutuneita antamaan tarjolle joukon virkailijoita, olemme nyt saamassa nimiä. Jälkeen valtioiden kanssa on ollut ongelmia, mutta olemme löytäneet ratkaisun. Jos nopean toiminnan puoli pitää aktivoida jossain vaiheessa, jossa siis valtion pitää tarjota 20 ihmistä, 20 ihmisen tarjoamiseksi heidän täytyy identifioida korvamerkitä enemmän kuin 20 ihmistä. Tämä on johtamiskysymys ja ratkaistu. Teknisten välineiden suhteen kaikki jäsenvaltiot eivät ole asemassa antaa panosta. Vaihtoehtoja on useampia. Tämä ei ole pakollista. Viraston mandaatti on myöskin hankkia omaa varusteistoa ja viime syyskuussa ehdostin monivuotista strategiaa hallintoneuvostolle kymmeneksi vuodeksi. Ensimmäinen tavoite on testata 2018 mahdollisuutta Luodaan laiteista puuli. Olemme valmistamassa hankintoja. Tarkoitus ei ole hankkia. Mä tehdä pitkän aikavälin lisäys sopimuksia esimerkiksi aluksille. Myöskin autoja varten. Meillä myös sopimuksia ilmavalvontaa varten. Ja meillä on uusi toimielimen välissä formaatissa ja kokemus on osoittanut, että on hyvä, tämä on hyvä myös muille merivalvontaa harjoittaville jäsenmaille. Ensiksi voimme testata tällaisten puolien toiminnuutta. Ja useamman vuoden tavoitteena on tarttua käysin, jollo, kausi, jolloin toiminta on huipussaan ja on paljon aukkoja ja jäsenvaltiot voi välineistään tarjota. Ja muutaman vuoden kuluttua voisimme siirtyä tilanteeseen, jossa suurin osa viraston käyttämästä laitteistosta toiminnassa olisi viraston omaa. Ja voin poikkeuksellisesti näitä suojella pa- muiden varusteistoa. Ja tästä päätettiin hallintoneuvostossa. Tämä oli hallintoneuvostossa pari päivää sitten. Oli kysymyksiä keskeisestä välimerestä, eri toimijoiden, kansalaisjärjestöjen yksittäisten aloitteiden toiminnasta ja liveen tilanteesta. asetuksen 675 kautta 14 täytäntöönpano keskivälimeri 2016. Jossain määrin tänä vuonna oli erityinen. Meillä ei ole viranomaisia toisella puolella. Siellä on hyvin erilainen Itäisellä välimerellä, se Turkki on naapurivaltio. Espanjalla on Marokko naapurivaltiona. Tilanne Libyan edessä on hyvin spesifi. Frontexilla ei ole vastapuolta siellä. Tällaisia yrityksiä on, mutta Frontexilla ei ole mitään henkilöstöä virastoa Libyassa. Saa tietoa tapahtumista vain epäsuorasti. on sanottu 2016 näemme tilanteen, että useammat kansanjärjestöt ottivat käyttöön aluksi ja sitten että tässä on toisenlaisia kansalaisjärjestöjä on, on, on ollut humanitaarisia järjestöjä ja sitten myöskin maahanmuuttajavastaisia järjestöjä viime aikoina. Tahomeita aluksia on paljon. Paljon Frantexin aluksia. Meillä on keskimäärin tällä alueella 12-13kin alusta toiminnassa Tritonissa. Ja on myöskin Sofia, joka toinen toimii. Ja kansallisia toimia. Italian toimia. Toimia, joita sidosryhmiä oli paljon – Tarvittiin yleiskuva toimista. oli äskettäistä siirtymistä etelään. Useimmat etsintä- ja pelastustoiminnat tapahtuvat joko Libian vesillä tai aivan läheisyydessä. ja vaaraa, että libialaiset ihmisellä kuljettajat, että he käyttäisivät alusten mukaan Frontexin ja muiden alusten läsnäoloa osana rikollista toimintaansa. Meillä on useamman kerran sanoa, että meillä täytyy löytää tasapaino. Etsintä ja pelastustoiminta on velvollisuus ja prioriteetti ja viraston mandaatti. Meidän täytyy toisaalta arvioida, missä määrin helpotamme ihmiskapellinen toimintaa. Ihmisten pelastaminen on aina prioriteetti. Nykytilanne yhteistyö Libian kanssa täytyy selkeyttää, että virasto haluaisi olla yhteistyössä EU-missioiden kanssa, joiden mandaatti on auttaa Libyaa kapasiteetin luomisessa. Meillä on Jonafarmen Sofian kanssa yhteistyötä. Me olemme kouluttaneet Libyan rannikkovalvontaa ja idea on kouluttaa heitä enemmän. Me kaikki tiedämme, on hyvin vaikea kouluttaa merivartiostoa. Sitä minä olin sanomassa, että on äärimmäisen vaikeaa, että kun, kun ei ole toimivaa valtiota, niin vasta osapuolia on vaikea löytää. Frontex ei voi valita ihmisiä, jotka tulevat tämän koulutukseen. Voimme tarjota kouluntaa, osa, koulutusta osaamista, mukaan lukien etsintä ja pelastaminen, mukaan lukien perusoikeuksien tuntemus. Pitkällä aikavälillä tämä on ainoa tie löytää vastaansa puoli meren toisella puolella. Ja meillä on myös Obama Libyan kanssa yhteistyötä. Se on, on sivilimissio. Tällä hetkellä missio on turvallisuussyistä. Tunisiassa myös poliittista syistä, poliittinen tilanne Tripolissa ei myöskään mahdollista UBAM Libyan asettautumista Libyan. Meillä on Frontexin asiantuntija Obam Libyassa. Ona Formed Sofia ja Obam Libya ovat kanavia ja puitteita, joiden kautta Frontex millä mahdollista, milloin asia muka, mukaista. Me haluaisimme osallistaa Libyan hallinnon nuppuja mukaan, mutta tällä hetkellä ei ole libialaista vastausapuolta. Oli se myös vaihtoehtoisesta reitistä keskeisellä välimerellä. Ja huolta onnettomuudesta, joka tapahtui tällä viikolla, jossa Tunisian laivasto oli mukana. Frontex seuraa tilannetta. Meillä on omat mahdollisuudet valvoa tätä aluetta. Me siirrymme länteen, seuraamme virtoja Tunisiasta ja Algeriasta. Olimme ensimmäisiä, jotka pari päivää sitten totesimme tutkimu pelastus tapauksen, johon ei puututtu ja reaaliaikaisesti kykenimme lähettämään tiedon Italian viranomaisille. Meillä on Frontexin salu,